Okay, good morning. Um, I think we, we ought, we ought to make... Hyvää huomenta meidän pitäisi aloittaa, koska uskon, että kaikki tarvittavat henkilöt ovat jo nyt paikalla. Ja äh, voimme sitten käydä tällä keskenämmekin sitä mielenkiintoista keskustelua. Ensimmäinen kohta esityslistalla nyt. Kohta kuusi säädösvallan siirron seuranta ja komission täytäntöönpanovallan käytön valvonta jäsenvaltioissa. Tämä on mietintö, jonka alun perin oikeussain valiokunta on laatinut ja se on tutkinut, miten 2019 säädöksiä on täytäntöönpantu ja täytäntöönpano toimenpiteitä sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan. Tässä pyritään antamaan ohjeistusta, miten näitä asioita käsitellään lainsäädännön yhteydessä. Voin kertoa teille keskusteluista, joita olemme käyneet puhe, valiokuntapuheenjohtajakokouksessa, että kokemukset siellä pitkälti vaihtelevat valiokunnasta valiokuntaan riippuen siitä, onko parlamentti onnistunut saamaan sen, mitä haluaa delegoitujen säädösten myötä vai joudutaan käyttämään täytäntöönpanosäädöksiä, joiden kohdalla parlamentilla ei ole omaa mitään osaa. EKn valiokunta, kuten tavallista, on ollut juuri se valiokunta, joka on kaikkein parhaimmin saanut tahtonsa läpi ja lausuntoluonnoksesta minä laadin ja äh, siis me sovimme, että puheenjohtaja tämän tekee, niin tässä minä otan esille sen, kuinka me olemme toimineet ja käsittelen hiukan sitä, miten Ekonin tapauksessa käytämme hyväksemme Euroopan valvontaviranomaisten kokemusta. Käsittelin yhtä kaikkein pahinta ongelmaa, nimittäin avoimuuden tarve komissiossa, mitä tulee delegoitisäädösten hyväksymisaikataulun ja haluan varmistaa, että parlamentille jää tarpeeksi aikaa käyttää valvontaoikeuksiaan, koska meillä on ollut sellaisia tapa, tapauksia, jolloin ajoitus ei ole ollut ihanteellista. Ollaan tultu juuri lomilta eikä ole ollut aikaa asiasta keskustella, sitten mennäänkin jo täysistuntoon. Ja sitten tähän liittyy myös tämä ta- taukoaika tätä vastaan joudun jatkuvasti tappelemaan kokouksessa Ja sitten on aika tärkeä kysymys meille, nimittäin vaalikausi ensi vuonna. Vaikkakin olen varoittanut jo komissiota, jottei se tällä aikana esittäisi mitään uutta, koska valiokunta ei voi silloin työtään tehdä, niin uskon kuitenkin aikataulu on sellainen, että vaikkakin toimitaan äh, hätä tilanteen pohjalta, niin jotakin pitäisi saada aikaan. Min, minulla on tietysti omat oikeuteni täällä valiokunnassa ja oletan, että vastaava tilanne on myös täysistunnossa, mutta meidän pitää kuitenkin varmistaa tämä asia ja, ja pyrkiä, pyrkiä kunnolla ymmärtämään että, tai varmistamatta että sillä kaudella ei tule liikaa asioita esille. Sitten 16 tarkistusta, joita on tehty, yhdeksän tulee varjoesittelijöiltä ja ryhmältä ja koska olen Omnibus 1 esitteleminen, tai hän on esitteleminen, niin hän on ehkä näiden teknisten standardien mm, laatia varsinaisesti ja suurin osakin hänen tarkistuksistaan ovat ihan oikean suuntaisia ja siinä korostetaan eri tiettyjä kohta. Sitten on muita tarkistuksia vielä. Ne mielestäni voidaan pitkälti hyväksyä. hyväksyä. Meillä on kuitenkin pari kysymystä niistä. Ja ennen puheenvuoron tarkistusten jättäjille, niin ottaisin esiin näitä ongelmia, joita minulla on ollut tietyissä sanamuotokysymyksissä, ja sitten voitte kertoa minulle hiukan. Antolin ensinnäkin tarkistus kolme kohtaan kaksi. Ymmärrän kyllä täsmällisesti, mitä sinä tarkoitat, ja se on mielestäni ihan oikeinkin, mutta se, mitä minä yritin tässä käsitellä, on, että me saimme hiukan palautetta, erityisesti es, Esmalta, että emme ole tarpeeksi ohjeis, ohjeistaneet ykkösstrategiasta. Tämä voisi tietysti olla Johdatusalun kappaleissa ja sen takia tämä on tässä siihen viitataan, ehkä meidän pitäisi käyttää sinun sanamuotoon ja lisättäisiin sitten vielä jotain, jotta varmistetaan se, että tarpeeksi ohjeistusta annetaan. Mutta tätä voimme sitten vielä yhdessä työstää, koska mielestäni olet oikeassa siinä, että tämän pitää olla olennaista kohdasta sääntelyssä. Mutta siltikin haluan itse tähän vielä jotain ohjeistuksesta. delegoitujen säädösten kohdalla. Sitten tarkistus 7. Hans-Peter Martin pyytää, että kaikille jäsenille tämä teksti kierrätettäisiin. Tässä kyllä pyritään hiukan liikaa, koska heille ei ole välttämättä tietokantaa kaikista jäsenistä, sehän muuttuukin, mutta ymmärrän kyllä mihin hän tässä pyrkii. Sitoutumattomia pitää myös antaa tietoa, mutta tämä on mielestäni kyllä sihteeristön hommia ja paras tapa ottaa huomioon kaikki jäsenet. Kei on tehnyt tarkistuksen numero viisi, jossa puhutaan myös varjoesittelijöistä ja mielestäni tämä on aivan oikein, koska heidän komission pitäisi tietää, keistä on kysymys ja parhaat parhaiten käytäntöjen mukaan siitä sitten kierrättää tekstit kaikilla jäsenillä. Ehkä voisimme selventää sitä vielä. Hans Peter Martin, hän ei ole paikalla. Hänen tarkastuksessa yhdeksän, siinä hän on ottanut pois erityisen viittauksen kahden, kahteen kuukauden aikana, joka on häistä liian lyhyt. Mielestäni olen kyllä eri mieltä. Meidän pitää nimittäin tämä ottaisille olen saman mieltä, että voidaan toimia ilmakin tätä, mutta meidän pitää kuitenkin todeta, että tämä on liian lyhyt ajanjakso silloin, kun on joku monimutkainen kysymys esillä. Ja, ja useinhan niin käy. Tulee. Sitten Antolin, en ole ihan varma, onko tarkistuksessa 13 ihan oikein sanamuodoltaan. Mitä tulee tähän sanaan during aikana, mutta tämä on kielinen seikka. Ja sitten sitten tarkistuksesi 15 Antolin myös, en ole ihan varma, haluammeko aina, että he tulevat siis selittämään asiaa valiokuntaan kuulemisessa. Mielestäni tämä vaihtoehdon pitäisi olla mahdollinen, mutta tällä hetkellä jos heidän pitäisi tulla selittämään joka ikinen kerta, niin silloin ehkä he täällä jatkuvasti vierailisivat, joten ehkä voimme ehkä hiukan muuttaa tätä kohtaa. Sitten alkuperäinen luonnokseni osakkeenomistajien nimityksestä, koska jos ryhmien nimittämisestä, koska heillähän on suuri merkitys he osallistuvat tapaan. Tämä ei liity puhtaasti koituuden säädöksiin, mutta mielestäni se kannatti mainita, ja Sven vielä teki tähän lisäyksen, joka mielestäni on ihan hyväksyttävä, koska tämä liittyy tähän nimityskontekstiin. Täytyy olla oikea aikakehys, koska muutoin aina valitaan ne sava, tavallaiset, ja Sven taas tässä pontavasti esittää hiukan muutakin. Tässä minun kommenttini tarkistuksista ja kiitoksia teille, jotka niitä olette laatineet. Jos joku haluaa antaa jonkun selityksen tai lisäkommentteja, niin olkaa hyvä. Antolin. Thank you very much, uh, Sharon. Kiitos Sharon näistä kommenteista. Aivan lyhyesti on selittää tarkistukset niitä voi käsittää tarko- ehdotuksena, koska minun tarkoituksena niin on saada aikaan teksti, josta ollaan yhtä mieltä, joten voidaan katsoa jotakin asioita tietysti lingvistisinä ja olen vakuuttunut siitä, että valmistelijalla on parempi hengenlaitaito kuin minulla, joten tästä syystä katsoisin, että hän voi pohtia näitä ehdotuksia, mutta ensinnäkin haluaisin tehdä selväksi, että tämä tekniset standardit, jotka on määritelty rahoituspalvelujen osalta, on kategoria, joka koskee erityisesti delegoituja säädöksiä. Ne ovat osa delegoituja säädöksiä, vaikkakin voidaan katsoa, että ne ovat erillisenä, joten voitaisiin tietyllä tavalla välittää ajatus siitä, että että määräykset koskevat teknisiä standardeja eivät ole delegoituja säädöksiä, mutta kuitenkin äh, liittyvät siihen, miten valvontaviranomaiset Euroopassa äh, toimivat ja toisaalta on kysymys hyvin erityistä prosessista, joten periaatteessa voidaan katsoa muita erillisiä delegoituja säädöksiä, jotka eivät ole osa jos sillä tällaista teknistä komponenttia, komponenttia, ja nämä delegoitsäädökset säädökset täyttyisi taisin katsoa, joten tässä mielessä tämä pitäisi tehdä selväksi. Toinen asia, olennaiset. Kyllä minä katsoisin, että haluaisin selkeästi sanoa o es un acto de implementación? Tarkistuksessani minä olen todennut selkeästi, että kysymys on perustavanlaatuisista kysymyksistä, koska kysymys on olennaisista elementeistä. Olennaiset elementit ovat, ovat lainsäätäjän vastuulla, joten lainsäätäjä ei voi siirtää säädösvastuuta näiden elementtien osalta millekään – millekään muulle viranomaiselle tai millekään mekanismille. Ja tämä merkitsee sitä, että Frontexin tapauksessa eh, näistä elementeistä, jotka ovat sellaisia, jotka määrittävät suhdetta esimerkiksi ihmisoikeuksien kehittymisen valvontaan tai siihen, miten katsotaan suuria poliittisia vaihtoehtoja, jotka määritellään menojen suurissa luokissa – Nämä ovat olennaisia elementtejä, jotka ovat yksinomaisesti lainsäätäjän vastuulla. Ne ovat siis sellaisia elementtejä, joita voidaan siirtää minnekään muualle. On kysymys, jotka liittyvät lainsäädännön kehitykseen, jotka, jotka voidaan, jotka liittyvät eh, teknisten säädöksiin tai muihin eh, asetuksiin tai toimenpanomääräyksiin, mutta joten halusin selkeää lainsäätäjän vastuuta siinä, että määritellään, säädellään kaikki olennaiset elementit. Tämä on osa tätä vastuuta, joka on otettu ja vastuun demokraattista jakamista, joten haluaisin, että seurattaisiin silkaista, mitä on sanottu 290, kun puhutaan olennaisista vastuusta, jotka nämä ovat siis on kyse siitä, että ei muuteta mitään olennaista. Tämän pitäisi olla suhteellisen selvää. Kun näistä vastuu, puhutaan joustomekanismista, tämän kriteeriä, jotka voisivat olla hyödyllisiä. Ja kaikissa valiokunnissa on, on tärkeää, että tästä materiaalista on olemassa joku, joka on vastuussa siitä, että käsitellään sitä, että vastuvaliokunta käsittää näitä kysymyksiä mahdollisimman olennaisesti ja että suurta osa näistä kysymyksistä johdonmukaisesti, että jokaisesta lainsäädäntömietinnöstä olisi jokin vastuussa myöskin tämän toimeenpanon prosessin etenemisen seuraamisesta. Henkilö, joka on siis perehtynyt asiaan enemmän ja, ja pystyy seuraamaan paremmin sitä, mitä on tapahtunut, joten tämä olisi tämä aspekti. Muut kysymykset ovat lingvistisiä, ja ehdottaisin, että valmistelija pohti näitä asioita. Minä en tule esittämään yksipuolisesti tarkistuksen, vain pelkästään silloin, kun äh, valmistelija pystyy sisällyttämään ne kompromissiin. Ja toivon, voimme lopussa äänestää tästä yksimielisesti kaikkien jäsenen kesken. Thank you, Antolin. Um, I, I'm sure we'll get... Kiitoksia, Antolin. Niin, varmasti sama tämän tekstin. Sitten Bernard, niin anteeksi minulla. En huomannut, että sinä luetkin EPPstä varjoistele. Ole hyvä. Niin, en minäkään. Minä vasta tänä aamuna kuulin, että olin niin EPP-varjoesittelijä. En tiennytkään sitä aikaisemmin. Mutta haluaisin kiittää Sharonia. Hän on nostanut esiin tärkeimmät kysymykset mietintöluonnoksessaan. Miirin äh, kanssahan meillä, meillä tämän koke, koimme vuoden alussa, kun liian nopeasti tuli delegoituja säädöksiä, mikä me voineet hyödyntää aikaa. Komission julkilausuma silloin, jonka Rova Hedegaard antoi koko komission nimissä, että tulevaisuudessa tämä tehdään ajoissa, että meillä annetaan riittävästi tietoa, että meillä on riittävästi aikaa keskustella ja että meidät otetaan paremmin mukaan tähän prosessiin on oikea tie. Kysymys vaan kuuluu, että onnistuuko tämä ei pelkästään Ekonissa, vaan koko parlamentissa että arvioidaan tämä delegoitujen säädösten kysymys oikein. Ja Sharonin kanssa olen samaa mieltä, kun hän sanoo, että parlamentin yhteislainsäätäjänä sen täytyy valvoa, että kaikki tärkeimmät kysymykset ovat alkuperäistekstissä tässä lainsäädäntötekstissä eikä vasta sitten tässä toissijaisessa tekstissä. Ja toiseksi mm, Sharon sanoi, että avoimuuden täytyy olla suurta, on tiedettävä, miten aikataulu toimii. Meidän pitäisi saada avoin aikataulu, jossa voi sitten mahdollisesti syntyä myös viiveitä, mutta että on mahdollista, että puheenjohtajan, valiokunnan puheenjohtajan ehdotus on sitten pohjana hyvälle lausunnolle. Ja sen, mitä kollega Sanchez Fresedo ehdotti, siitä meidän on vielä keskusteltava ryhmässämme. Me emme ole sitä vielä tehneet. Siinä kohdin, missä se on järkevää, me tuemme tietenkin myös sosiaalidemokraatteja, mutta peruslinja on Sharonin linja, jota me tuemme täysin. Kiitoksia. Thank you very much. I, I think, Werner, Kiitoksia Bernard. Se, mitä Antolin tässä jo sanoi, varmasti oli ihan ok, koska sitä on työstetty. Niin Ekon valiokunnalla on monia kahdenkeskisiäkin sopimuksia komission kanssa heidän käyttäytymistään muilla, muualla parlamentissa tällaisia, tällaista ei ole. Olen varsin tietoinen näistä kahden sopimuksista, mitä meillä aikaisemmin on ollut, että niiden yli ei saa millään yleisillä sopimuksista kävellä, joita tulee oikeusosan valiokunnasta. Ei olisi kyllä ensimmäinen kerta. Sven, Um, basically... Pohjimmiltaan voin vain sanoa, että me pidämme hyvänä tätä lausuntoa. Myöskin tarkistus, joita kollegat ovat tehneet, ovat hyväksyttäviä. Mistä on yksi asia, joka mainit, jonka mainitsit avauspuheenvuorossa, joka on tarkistus, jonka kollega Martin on tehnyt. Me ymmärrämme hänen huolenaiheensa, mutta olemme myös sitä mieltä, että tarkistus numero viisi Kay, Kayltä kattaa kysymyksen paremmin. Siinä saavutetaan samat tavoitteet, joita Hans-Peter Martin ymmärrettävästi haluaa esittää, että hän haluaa, että myöskin sitoutumat jäsenet ovat perillä prosesseja, jotka ovat käynnissä. Tämän lisäksi minusta me olemme tässä nyt oikealla linjalla, enkä näe mitään syytä millään tavoin, etteikö tässä päästäisi yhdelle linjalle. Okay. Thank you. Um, I too have very little more to... Kiitoksia. Minullakaan ei juurikaan ole lisättävää paitsi, että mielestäni on erittäin tärkeää, että tosiaankin saamme sellaisen prosessin, jossa delegoidut säädökset ja muut toimivat ja toimivat keskenään yhteen eri valiokuntien ja viranomaisten kanssa. Omat tarkistukseni ovat olleet varsin pieniä ja ensinnäkin tiedon jaosta, josta Sven äsken puhuikin, ja toivon, että tarkistus 5 tässä kattaa erikoiset ryhmät ja sitten ottaen huomioon tämä laajempi jakelu, johon sitten täytyy ryhtyä sitten. Ja toisessa osassa tarvitaan jatkuvuutta. Meidän pitää yrittää ottaa selvää vaalien jälkeen tästä asiasta. Suurin osa kun ajatellaan näitä teknisiä standardeja, niin niiden täytyy jatkua vaalien jälkeen. Ehkä jotkut meistä voivat palaa tänne, siksi meidän pitää ottaa selvää heti vaalien jälkeen, kuka sitten tulee olemaan vastuussa eri kysymyksistä ja varmistetaan se, että nimitetään uusi varjoesittelijä delegoitusäädöksestä poliittisesta ryhmästä. Jos varjoesittelijä ei palakaan parlamenttiin, sitten täytyy löytää tai varmistaa, että kaikki ryhmät tekevät virallisen nimityksen, että asiat eivät vaan roikkumaan. Jos ei vastuuhenkilöitä ole, niin silloin tämä prosessi kyllä kärsii. Sitten on myös erittäin tärkeää, että osana tätä oppimisprosessia, joka on meneillään, että virallistamme joitakin prosesseista. Olin erittäin iloinen kokouksesta, jonka, joka meillä oli arvoperiva markkinaviranomaisen kanssa. Siellä puhutaan tästä seuraavasta konsultaatiovaiheesta ja toivon, että näin tapahtuukin. Nyt olemme tehneet kom- kommentteja heille asiasta ja toivottavasti he tekevät niin kuin sanoivatkin reagoivat näihin vaatimuksiimme, mutta jos voimme tehdä jotakin, että tästä tulee interaktiivisempi prosessi ja virallisempi, niin se hyödyttää ei vain meitä, vaan tulevaisuuden jäseniä myös parlamentissa. Siis tässä on kyse tiedonjaosta oikealla tasolla, mahdollisimman sopivissa aikarajoista on kyse myös jatkumosta ja prosessista, jossa olen mukana eri viranomaisten kanssa ja olen varsin tyytyväinen tähän tarkistukseen 15 ehkä ne vastuuvaliokunnalta, että he tulisivat kertomaan meille asiasta. Sitten on joitakin asioita, jotka ovat toisia tärkeämpiä ja silloin tällöin on hyvä, että tulevat selittämään tätä asiaa tänne valiokunnan pyynnöstä. Se olisi ehkä hyvä tapa tehdä kompromissista tarkistuksesta. Silloin voisimme sitä myös tukea. Kiitos. Kiitos. Onko joku muu vielä jäljellä? Ei. Hyvä. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Ja Kei, sinä todennäköisesti esitit aivan oikein tämän asian kohdassa 15. Me emme pakota ketään tänne tulemaan niin kuin joskus on. Me olemme jo varsin tietoisia näistä kysymyksistä, koska pidetään. Meillä on kerrottu näistä aika ongelmista. Mitä tulee jatkuvuuteen, on raja sille, kuinka paljon voi vaatia koonnoilta, mutta jos muistatte näitä aikaisempia koordinaattoreiden kokouksia, joita olemme pitäneet tällä vaalikaudella, niin me itse asiassa käsittelemme Solvenssi kakkosen toisen osan kysymyksiä. Peter Skinner oli silloin vielä täällä parlamentissa ja, ja päätimme, että tämä työryhmä asiasta vielä jatkaisi toimintaansa. Tietysti tulee sellaisia tapauksia, jolloin, niin kuin sanoittekin, jotkut esittelijäryhmät eivät enää olekaan mukana. Ja silloin voimme ehkä mainita tämän asian, mutta onko sitten oikeastaan valiokunnan mielestä oikea tapa toimia, kun, jos he tarkastavat asiaa toimijoiden väliseltä kannalta eikä pelkästään yksilöllistä pohjalta. Mutta varmasti voimme tämän jotenkin saada tähän mukaan ympättyä Toivottavasti voin kierrättää joitakin kompromissiehdotuksia pian, jossa otetaan huomioon eri enemmistötarkistuksista siinä muodossaan, kun niitä on täällä esitelty tai niitä on yhdistetty, jos päällekkäisyyttä on. Joten kiitoksia. Tämä asia on loppuun käsitelty. Sitten kohta seitsemän, se on lykätty, se oli oma mietintöni tietojen julkistamista muista kuin taloudellisista tiedoista. Te ehkä tiedättekin, että on, ollut tällainen, on tällainen alkuperäinen luonnos olemassa. Pääongelmana on se, miten se saadaan oikeaan muotoon. Oikeuskanslerin valiokunta on lykännyt oman mietintönsä käsittelypäivämäärä, joten käytämme tätä nyt hyväksemme ja työstämme asiaa hiukan vielä enemmän ennen kuin panemme mietintöluonnoksen kiertoon sitten päästäänkin Euroopan finanssivalvojien järjestelmän tarkistamiseen. Esittelijänä on Sven. Mm, vielleicht äh, können wir kurz noch Ehkä voimme lyhyesti ensin <clears throat> selvittää, että olemme hiukan edellä aikataulusta. Täällä ei kaikkia varjoislijoita ole paikalla, vaikka en kylläkään varmasti tiedä, onko Wolf Klins täällä parlamentissa tänään. Tämä vahinko. voisinko odottaa vielä viisi minuuttia, kunnes Wolf on paikalla? Tai miten te näette asian, rouva puheenjohtaja? Minusta meidän pitäisi kyllä nyt yhdessä keskustella tämä asia. I, I don't mind delaying a bit. Uh, the indicative... Voidaanko odottaa hiukan aikaa? Tätä piti 9.25 aikataulussa. Hän juuri kuulla, että hän Klins olisi viiden minuutin päästä. Mean you just texted. No hyvä, Aisina juuri tekstailit hänelle. No odottamme viisi minuuttia. <laughs> okay. Uh, so we'll, we'll wait. I, I, I agree with you that it... Odotetaan. Ollaankin samaa mieltä Se On parempi, jos kaikki ovat paikalla. Joten viisi minuuttia sitten täällä pientä taukoa. Sven, I think we'll have to start we'll or we'll start. get behind okay. ourselves. So, um... Sven, nyt varmasti pitää aloitella. Also ganz, uh... Niin. Johdantona tähän keskusteluun aivan lyhyesti haluaisin aluksi sanoa, että minusta tämä keskustelu rahoitusvalvonnasta. Sehän on sanonut meitä nyt jo ollut seurannamme vaalikauden alusta lähtien. Alusta lähtien meillä on ollut laajoja enemmistöjä, jotka ovat muodostuneet tämän aiheen puitteissa. Ongelma on ollut se, että parlamentissa olisi ollut suuria mielipideeroja, ei ainakaan suuren enemmistön osalta. Ongelma on ollut se, että olemme joutuneet yhteenottoihin neuvoston kanssa voimakkaasti siitä, missä määrin tarvitaan, missä määrin yhteen yhteisen finanssimarkkinoiden valvonnan osalta pitäisi olla, minkälaisia oikeuksia. Tämähän perustuu aikoinaan Sektarosien mietintöön, hänen mietintönsä komissio pitkälti muutti esitysluonnokseksi, sitten oli pitkä kiista neuvoston kanssa, jossa kun sitten katsottiin, mitä Letavuja sanoi, että oli päätetty kriisin aikana. Siitä ei haluttu enää tietää yhtään mitään tässä on neuvoston istyksessä. Tässä seurasi sitten kompromissi. Ja monessakin mielessä se osoittautui kestäväksi. Monessakin mielessä toisaalta voidaan esittää kysymyksiä sen suhteen. Ja minusta on tärkeää, että me käymme keskenämme keskustelua aina myöskin oman panoksemme siihen työhön, mikä on käynnissä komissiossa tällä hetkellä. Ja on tämän mietinnön tarkoituksena. Toisaalta tietysti katsottava, että maisema on muuttunut koska yksinkertaisesti siitäkin syystä, että nyt on olemassa yhteinen pankkivalvonta eurovyöhykkeen ja muidenkin maiden osalta, ja tämä tietysti aiheuttaa kysymyksiä. Ajattelen sitä, mikä, mitä, mitä tulee Euroopan finanssivalvontajärjestelmään. Monet asiathan tulevat nous, vielä näkymään. Sitten eteenpäin se, että miten pitkälle yhteistyö YVMn osalta ovat johtaneet yhteiseen käsikirjaan vaikka samalla voimme katsoa, että eh, kenellä on nyt sitten, että nyt jo pankkivalvonta, pankkiveranomainen on se, joka johtaa toimintaa yvm puitteissa, mutta me näemme, että yhä useammin, yhä useammilla alueilla ollaan menomassa tällaista Twin Peak-järjestelmää kohti, mitä tulee finanssivalvontaan, on pankit ja vakuutukset yhdessä paikassa yhden valvonnan alaisena ja toisaalta sitten on olemassa markkinavalvontaviranomainen, <clears throat> joka voimakkaasti myöskin vastaa sijoitusten, sijoittajien suojelusta ja myöskin tehokkaita, tehokkaiden markkinoiden puolesta toimii. Tässä mielessä siis tämä kaksihuippuinen järjestelmä on sellainen, mitä meillä tähän mennessä ei ole pankkien valvonnan osalta meillä on YVM, jossa on edelleenkin ongelma se, että vakuutusten osalta ei ole olemassa mitään tehtäviä, jotka se voisi ottaa oikeusvuorosten vuoksi omakseen, ja tämä on se, mitä meidän pitäisi käsitellä. Toinen aihe, mitä tulee sitten eurooppalaiseen äh, valvontaviranomaisten järjestelmään, on äh, Meroni-keskustelu. Minusta meidän pitäisi hyvin tarkkaan katsoa, mitä tapahtuu nyt lyhyeksi myymisen tapauksissa Euroopan tuomioistuimen käsittelyssä. Loppuesitys siellä on kieleltään hyvin mielenkiintoinen, koska Meroni rajoitti lainsäädännössä tietoisesti sitä, mitä annettiin valvontaviranomaisille mukaan. Parlamenttihan ei tätä Meroni-uskontoa aivan samalla tavoin palvonut kuin muut, Sisäisesti emme kuitenkaan ole tästä asiasta täysin yksimielisiä, ja jos nyt saamme selkeytyksen, joka on selkeästi demokratialle ystävällisempi, meidän tulisi minusta myöskin ryhtyä muokkaavan työhön, eikä komissionkaan pitäisi kieltäytyä tästä. Seuraava kysymys, joka minun mielestäni nousee esille, on mitä arvioinnin osalta, joka koskee finanssivalvojia. Mikä on siinä painopiste? Mitkä on päätavoite, se, että katsotaan ylipäätään järjestelmää. Kaikki ESAT, kaikki kolme ovat tehneet hyvää työtä. Nyt todellakin harmonisoidaan ja kaikissa kolmessa, kaikista kolmesta saadaan aikaan sopimuksia. Enää ei kysymys ole siitä, että olisi vain pienemmästä yhteistä nimittäjästä. Kaikissa kolmessa Esassa on uskallettu asioita, jotka eivät ole miellyttäneet tärkeitä toimijoita, mikä tietysti on hyväksi sisämarkkinoille. Um die Stresstests und äh, die, ähm, Pankkiviran osalta voidaan katsoa stressikokeita ja omien, oman pääoman tilanteen parantamista, jota siellä on sen puitteissa vaadittu. Toisaalta tietysti, jos katsotaan eri tehtäviä, joita me lainsäätäjinä haluamme näille mikrotason vakauden valvonnasta huolehtiville viranomaisille haluamme antaa, niin silloin nämä tehtävät eh, ja myöskin toimivalta lähes koskaan sitä ei ole käytetty. Ja tästä pitäisi tähän pitäisi ottaa kantaa, sillä voidaan kysyä, että onko nyt todellakin, niin, että ei ollut mitään kriisiä. Meillä on kriisin interventio-oikeuksia, jotka on näillä äh, äh, ESA-järjestelmässä ja äh, kuuluisa artikla 18 ja, ja myöskin Euroopan lainsäädännön rikkomuksen jälkeen todellakin niin, että EU28 puitteissa rahoitusvalvonnasta pitäisi nyt ottaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Minä kyllä epäilen tätä, mutta siitä huolimatta ei ollut tapausta, jossa eh, tässä valvontaviranomaiset olisivat vaatineet, että Euroopan että jäsenvaltiot olisivat joutuneet eh, tässä toimimaan eh, ja vaatineet jäsenvaltiota sitä, että noudatettaisiin yhtäläisesti eurooppalaista lainsäädäntöä. Sama koskee myöskin sitovaa kiistojen ratkaisua. Tätäkään ei missään vaiheessa sovellettu. Onko nyt sitten niin, että yhtäkkiä valvontaviranomaiset ovat yksimielisiä Tämä ei minusta näytä kovinkaan uskottavalta. Ja siellä, missä viranomaiset ovat saaneet tuloksia aikaan, kenties pienillä viiveillä, on nimenomaan delegoidut säädökset ja lainsäädäntö ylipäätään näyttää toimimaan. Siellä tapahtuu aika ajoin pienempiä viivästyksiä, jotka liittyvät tietysti resursseihin, joista voidaan puhua, mutta jopa ne se toimivalta, jota olemme antaneet, sitä ei ole sinä määrin hyödynnetty ja toteutettu kuin olisi ollut mahdollista. Ja tästä on tehtävä johtopäätöksiä. Ja yksi mahdollinen johtopäätös on se, että nämä valvontaviranomaiset ovat edelleenkin liian pitkälti hallituksen väliseen toimintaan perustavia. On aivan liian monia, monia toimijoita, ollaan on veto-oikeus ja puuliaisuudesta työntekijöitä kohtaan kohtaan ne ylipäätään edes oteta esille asioita, jotka päätyisivät päätösnäköelimiin näissä viranomaisissa. Ja näiltä osin sanoisin esimerkkinä sen, että olen käynyt tutustumassa näihin jokaiselle mm, on tärkeää, että, 20, että on ratkaisevan tärkeää on siis, että saadaan vertailukelpoista tietoa, ja olemme antaneet finanssivalvoille alusta lähtien riittävän pitkä, pitkälle menevää toimivaltaa, ja jäsenvaltioiden pitäisi saada aikaan asiasta tuloksia, mutta näitä oikeuksia pyytää tietoja ei ole suinkaan hyödynnetty, koska on voitu katsoa, että näissä hallintoneuvostoissa ei ole, tämä ei ole toivottu, ei ole toivottua se, että estetään tällaisia kysymyksiä. Ja tämä tietysti johtaa siihen, että tavallaan kierretään kehää. Me olemme antaneet valvontaviranomaisille oikeuksia, joita ne eivät uskalla käyttää, koska ne ovat lähtemään liikkeelle siitä, että päätöksentekoelimissä ei ole enemmistöä valmiita, valmiina tukemaan tällaisia toimia. Ja tämä johtaa siihen, että tärkeillä alueilla valvontaviranomaiset eivät toimi, mikä viime kädessä johtaa sitten siihen, että tapahtuu sisämarkkinoiden pirstaloitumista ja on suuri vaara siitä, että tärkeät tendenssit esimerkiksi rahoitusvoimin osalta ovat sellaisia, että tapahtuu niiden kansallistumista uudestaan, ja me annamme tälle tavallaan lisätukea, ja mitä tulee sitten resursseihin, me olemme useampaan otteeseen täällä ottaneet kantaa omissa päätöksissämme, mitä tulee omaan budjettikohtaan. Lennä Langen viime mietinnössä, joka koski budjettia, otti tämän esille. Tämä on toistuvasti ollut esillä. Ja tämä on asia, josta pitäisi pitää kiinni. Niinhän menneisyydessäkin on tehty. Lopuksi minä uskon se, mistä tähän saakka olen puhunut, on siis tämä mikrovakauden valvonnasta huolehtivat viranomaiset, jotka ovat toinen puoli kolikkoa, toinen puoli ja sitten makrotason vakauden valvonta. Sitä voidaan todeta aivan samaa. ESAB ei ole kaikkein äh, suosituin äh, äh, tapaus, mitä tulee tähän makrotasvakkauden valvontaan. Ja on saatu aika huomattavasti vähän edistystä kuin äh, mikrotasovakauden valvonnassa. Yksittäiset toimijat äh, usein joutuvat toimimaan niin, että samoilla säännöillä joudutaan säätelemään hyvin erilaisia toimijoita, mutta kuitenkin kaikenlaiset puskurit, antisykliset toimet, kaikki nämä asiat ovat sellaisia, että niin ei ole riittävästi aikaa kiittää huomiota, niin kiittää liian vähän huomiota. Olemme keskellä kriisiä. Nyt tällaiset eteenpäin katsovat interventiot, niille ehkä ole tilaisuutta, saattaa olla, niin samaan aikaan kuitenkin tämä ESAB eh, e on joutunut lainsäädännössä ottamaan tärkeitä kannanottoja, jotka ovat olleet mielenkiintoisia täydennyksiä Euroopan lainsäätäjien toimintaan. Esimerkiksi Solvensi kakkosen osalta ne ovat todenneet, että eilenhän herra Draghi tämän toi, to, toi, totesi, että tarvitaan symmetrisiä sääntöjä siinä, miten rahoitusmarkkinoiden volatiliteettia voidaan puskuroida. Hän on puhunut myöskin näistä siitä, että tarvitaan tiukempia säätöjä, jotka liittyvät valuuttaluottoihin. Myöskin pankinvalvonnan osalta hän on kiinnittänyt huomiota vakavaraisuusmääräyksiin. Ja kuitenkaan ehdotukset, joita on tehty, eivät ole niitä, joita sitten toivottu. Ne eivät ole suinkaan niitä esityksiä, jotka komissio olisi täysin pitänyt, ottanut huomioon. Ja itsekriittisesti on sanoa, että myöskin lainsäädäntöprosessissa ne eivät ole mitään ratkaisevan tärkeitä. ESABn osalta on vielä kerran mietittävä hyvin tarkkaan sitä, Miten voitaisiin eh, tällaista makrotalouden tason vakausta, eh, miten sitä roolia voitaisiin vakau- vahvistaa niin, että lainsäädäntöprosessissakin sillä olisi voimakkaampi rooli ja voitaisiin huolehtia siitä, että tehokkaasti myöskin prosessiin voidaan syöttää tiettyjä ajatuksia. Odotan mielenkiinnosta, mitä teiltä nyt tulee, minkälaisia puheenvuoroja, ja tämän mietin haluaisin tehdä yhteistyön hengessä täällä parlamentissa, niin että tämä olisi yhteinen toimi. Yhdessä voisimme osalta antaa panoksen tämän asian, koska sitten joudumme kiistelemään neuvoston kanssa joka tapauksessa silloin, kun tätä ruvetaan korjaamaan. Mutta tärkeää, että tämä olisi kuitenkin yksi yhteinen ääni tässä asiassa. Kiitos. Uh, thank you very much. I'll now turn to the shadows uh, if they wish to speak. Astrid. Sitten varjoesittelijät, haluavatko he puheenvuoron? Astrid, haluatko puheenvuoron? Ole hyvä. You wouldn't have waited for me. But I wish to speak I and would. I have... No, no kiitokset. Odotitte minua. No niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän herra Giegolta ja hänen puheenvuorostaan. Minä en ole voinut tavata näitä kolmea viranomaista, mutta haluaisin kuitenkin alussa sanoa, että meidän pitäisi piankin ottaa kantaa näihin kaikkiin kysymyksiin, joita tuli esille. Ei niin, että enkä uskaltaisi osallistua, koska sehän ei ole minun tyylistäni. Ei joudu siitäkään, että herra Gigotin mietintö on vasta alkuvaiheessa, mutta paljon enemmän Tämä johtuu käytännön syistä ja menettelytavoista. Tässä on kyse valiokunta-aloitteesta mietinnöstä koskien eurooppalaista finanssivalvontajärjestelmää. Tällä hetkellä sitä ollaan perustavanlaatuisella tavalla muuttamassa. Tämähän näkyy jo päivittäinkin, kun 2010 nämä kolme valvontaviranomaista luotiin tehtiin tällainen tarkistuslauseke, jossa todettiin, että Euroopan komissio laatisi kertomuksen siitä to- toiminnasta viimeistään tammikuussa 2014. Ja tämä koskee myös tätä järjestelmää. Silloin valiokunta ilmeisesti päätti mennä vieläkin pidemmälle kuin komission kertomuksessa todettiin ja la, päätti laatia mietinnön, jotta saisi enemmän painoarvoa sanoilleen ja ymmärränkin sen, mutta voiko tällainen toimia? Olen hiukan skeptinen, myönnän, myönnän mutta en ole nyt täysin kielteiselläkään kannalla. Tästä jutusta tulee kyllä hiukan erikoislaatuinen, kun tietää, että Euroopan parlamentti itse on pyytänyt yhdeltä konsultointiyritykseltä, jotta se laatisi raportin näinen neljän viranomaisen toiminnasta. Tämä raportti pitäisi julkista ensi kuun aikana, mikäli minulla on oikeita tietoja. Jos jotkut täällä eivät halua odottaa komission kertomusta, niin pitäisi nyt kuitenkin odottaa sitä, että Parlamentin itsensä tilaama raportti on valmis. En tiedä kuinka paljon tämä on maksanut. Ennen kuin ryhdytään uusiin, uusia ehdotuksia laatimaan, minä haluaisin, että asiat olisivat selkeitä, emmekä joutuisi naurunalaiseksi. Olen varma, että kollegat ymmärtävät tämän kantani yleisellä tasolla. Mehän emme koskaan ole vahvempia kuin silloin, kun laadimme lakeja täsmällisesti yhteisymmärryksessä. Toisaalta silloin olemme kaikkein heikompia, kun ryhdymme puhumaan irrealistista asioista ja ehdotuksista. No, mitä tulee vielä itse asiaan, niin muutama kommentti vain. Ensinnäkin tässä on kyse siitä, että lähdetään eteenpäin tästä tilanteesta. Ja nyt on tämä yhtenäinen valvontajärjestelmä tulossa. Mielestäni ei ole hyödyllistä, että tehdään suuria suunnitelmia tai kyseenalaistetaan erilaisia neuvotteluita ja sopimuksia, joita on meidän suostumuksellamme tehty. Onkin selvää, että EKPn roolin laajentaminen vaikuttaa todella suurella tavalla esimerkiksi pankkiviranomaiseen. Me emme voi parata, palata tässä asiassa taaksepäin. Samoin meidän pitää analysoida päivittäistä toimintaa muidenkin viranomaisten kohdalla. Minun mielestäni meidän tehtävämme on parantaa asioita silloin, kun se on välttämätöntä, tarpeellista. Pitää lähteä jostain konkreettisesta liikkeelle. Sitten toinen kommentti on olennaisia eroja pankkivalvonnassa ja vakuutusyhtiöiden valvonnassa esimerkiksi. On ihan normaalia, että kolme valvontaviranomaista, jotka on luotu toimivat sellaisella tavalla, joka on niille luonteenomaista päivittäisessä valvontatyössä. Samanaikaisesti olen sitä mieltä, että toimintasääntöjen pitäisi olla yhteisiä. Ajattelen päätöksenteko päätöksentekijöitä, äänestyksiä, välitystoimia ja niin edelleen. Mielestäni ei ole viisasta, ellei sitten sitten tämä rakke, valvontarakennelma täysin muutu, niin minusta ei ole hyvää, että laaditaan erilaisia sääntöjä, vaikka myönnänkin kyllä, että näitä erityispiirteitä jokaisen viranomaiseen liittyy. Ö, olisi hyvä, että suosisimme yksinkertaistamista silloin, kun se vain on mahdollista – emmekä toimisi päinvastoin. Luen huolella nämä raportit, jotka on tilattu itse, ja haluaisin myös tavata valvonnan edustajia Euroopassa. Meidän pitäisi löytää yhteisymmärrys, koska jos jokainen antaa oman panoksensa tähän keskusteluun ja haluaa parantaa asioita niin, että saadaan aikaan tehokkaampaa eurooppalaista valvontaa. Tässä hengessä haluan itse tehdä yhteistyötä varjoesittelijänä ryhmästäni ja kiitän, että kuuntelitte. Thank you. Antolin. Kiitoksia, Antolin. Bueno, muchas gracias. Eh, Kiitos. Kiitos. Minusta tämä ensimmäisessä käsittelyssä meidän täytyisi katsoa, miten viranomaiset toimivat tässä alkuvaiheessa. Ja ensimmäisenä vastata siihen, mitä on sanottu tietyssä asetuksissa, mutta minun mielipiteeni liittyy muihin asioihin, jotka ovat yhtä tärkeitä, jotka pitää myöskin pohtia eurooppalaisen valvontajärjestelmän osalta, kun ollaan työstämässä säädöksiä. Se on hyvin tärkeää sitten budjettikysymykset ja resurssikysymykset, mitä tulee viranomaisiin – Minusta on sellaisia asioita, ja suosimme myöskin nyt aloitteisiin ja myöskin mitä tulee tähän hallintaan. Meillä oli monia kysymyksiä liittyvät säädöksiin, että katsoa myöskin, että Euroopan viranomaisten voisivat osaltaan antaa panoksensa tähän asiaan ja mikä nyt tulevaan kehitykseen. Mitä tulee itse säädökseen? Minusta on tärkeää työskentää asiakirja, joka on meidän panoksemme asiaan, joka on luontaisesti tekninen, mutta on tärkeää myöskin luoda kysymyslomakke, jonka tekisi esittelijä, joka välittäisiin eri viranomaisille ja niin, että oltaisiin avoimia sille, miten tätä käsiteltäisiin, myöskin tavallaan myöskin edistää omaa työtämme, mikä on hyvin tärkeä suhteessa tähän äh, asetukseen mitä tuli tietynlaiseen välittymistoimintaan, tietysti kriisinilta, esimerkiksi Kyproksen kriisinilta saatoimme nähdä, että siellä ei ollut käynnissä Euroopan pankkiviranomaisilla ollut minkäänlaista roolia. Ja on asia, mitä katsoa tulevaisuutta, että tätä voitaisiin parantaa. Mutta tällä hetkellä ei todellakaan ole olemassa tiettyä minkäänlaista viranomaista muuta kuin EBA. Mitä voitaisiin parantaa myöskin näitä stressikokeita. Nämä ovat myöskin yksi asia, joka liittyy niin huolenaiheisiin, jota on esillä. Mitä tulee sitten tähän valvontamekanismiin, on hyvin tärkeitä kysymyksiä. On erinäisiä aiheita, joita on käsitelty. Pitäisi pohtia persoonalta sitä, mitä voitaisiin katsoa. Tämä yhteinen valvontajärjestelmä, jossa meidän meidän pitää kiinni siitä, että parlamentti parlamentti voisi sanoa ja myöskin katsoa sitä, mikä on, mikä on omaisuuden laatu ja mikä on myöskin kysymys, joka liittyy tähän muuhun järjestelmään, joka liittyy pankkitoimintaan, joten täytyy saada tätä avoimuutta, että ei voitaisiin välttämättä kaksinkertaista peliä. Tässä on tiettylaisia elementtejä, jotka ovat käytännöllisiä ja jotka ovat hyvin tärkeitä. Mitä tulee sitten budjettiin, kysymykset ovat sellaisia, jotka liittyvät siihen, että pitäisi olla enemmän riippumattomuutta. Minusta tämä on hyvin tärkeää. Uskon, että tässä voitaisiin käyttää parlamentista voimaa tällä alueella. Nämä ovat hyvin perustavallisia kysymyksiä, siis ne ovat hyvin olennaisia sille, että saadaan kestävyyttä rahoitusjärjestelmään ja voisivat olla mielenkiintoisia. Sitten tulevista keskustelusta sanoisin, että täytyy analysoida, mitä vaikutuksia tällä päätöksellä tulee olemaan. Sillä jos todellakin myös viran, valvontaviranomaisten <clears throat> toimivaltaa käsillään pitäisikö olla viranomainen, pitäisikö olla jokin muu juridinen rakennelma. Se on kysymys, täytyy katsoa tulevaisuudesta myöskin odotella sitä, miten eh, tämä uusi talous- ja rahaliiton hallinto voisi muodostua niillä mekanismeilla, joita, jotka liittyvät makrotalouden, makrotason vakauden valvontaan. Me parlamentissa olemme, eh, olemme olemme, olemme antaneet keskuspankin käsiin tämän makrotason vakauden valvontaan Yhdysvalloissa no, toisin näköinen ehkä parlamentti, kun katsomme miten tämä taloushallinto meillä <clears throat> kehittyy, tulee myöskin pohtia tätäkin järjestelmää, ja minusta ne ovat sellaisia kysymyksiä, joita meidän täytyy pohtia. Tahto on rakentavaa, on olemassa sellaisia kysymyksiä, voisimme myöskin katsoa, että jättäisimme tulevan asialistan hiukan avoimeksi, jotta saisimme aikaan vastauksen siihen, miten voidaan vahvistaa ylipäätään tätä eurooppalaista valvontaa. Wolf. Uh, no kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin pyydän anteeksi Sveniltä sitä, että tulin hiukan myöhässä tänne, mutta e, jäin vielä, e, joudun jäämään vielä erääseen toiseen kokoukseen. Varmasti on järkevää, että nämä kolme uudistetaan. Aika ei ole varmaankaan liian äh, aikainen. Meidän täytyy kahta asiaa ensin äh, pohtia, millaisia suunnitelmia, millaisia tavoitteita meillä oli aluksi, äh, kun ne loimme ja, ähm, ja mikä mitä tarkoitusperiä meillä oli. Silloin sanoimme, että me tarvitsemme viranomaisia, jotka varmistavat, että sisämarkkinat todellakin pysyvät toimintakykyisenä ja ähm, että tätä uudelleen kansallistamista äh, vahvistetaan, vaan että se saadaan äh, torjuttua. Me tarvitsemme tasa-arvoisen pelikentän ja tältä pohjalta jos katson näitä kolmea eri valvontaviranomaista, niin silloin arvioni on erilainen, koska äh, se, mitä me äh, yritimme saavuttaa, niin sitä neuvosto ei äh, alusta asti täysin tukenut. Me halusimme vahvoja valvontaviranomaisia, jotka pystyivät pankki- ja vakuutusalalle nopeasti toimimaan ähm, todellisina valvojina, niin, että ne olisivat pelkästään tällaisia koordinointipisteitä. Ja tällä välin tilanne on muuttunut, koska EKPn sisälle on luotu tällainen keskitetty valvonta. Jos nyt katson pankkiviranomaista, niin se ei ole luonut sellaista profiilia kuin olisimme toivoneet. Tämä ehkä johtuu osittain siitä, että nyt on tämä yhteinen valvontamekanismi EKPssä, mutta e, myöskin e, joistakin muista syistä nämä stressitestit, joita se toteutti, niiden tulos ei ollut sellainen kuin olisi toivottu sellaisia äh, laitoksia luokiteltiin toimintakykyisiksi, jotka sitten myöhemmin äh, olivatkin maksukyvyttömiä ja tämä oli vähän onnetonta Euroopassa. Ähm, ei jopa äh, tekee tehtävänsä varsin hyvin, vaikka silläkin on vaikeuksia esiintyä tällaisena vankkana auktoriteettina solvensi kahden kohdalla. Kolmas viranomainen ESMA on mielestäni kaikkein vahvin. Sen merkitys on vahvistunut. Se on melkein poliittinen toimija tässä yhteydessä ja täytyykin kysyä, itseltään, eikö se ehkä yritä laajentaa toimivaltuuksiaan vähän liikaakin, jos katson Emir-asetusta ja keskustelua, joka meillä oli tämän vuoden alussa, niin minusta vaikuttaa siltä, että ESMA, harvopaperimarkkinaviranomainen, meni niin pitkälle, että se toisen tason toimenpiteiden kautta halusi muuttaa lainsäädäntöä, eli ensimmäisen tason toimenpiteitä. Tämä menee jo ehkä vähän liian pitkälle. Tulevaisuudessa meidän tulisi pohtia sitä, miten pankkiviranomainen pysyy täysin toimintakykyisenä yhteisen valvontamekanismin rinnalla, ettei eh, Eurooppa jakaudu euroalueeseen ja ei-euroalueeseen ja että pankkiviranomainen todellakin on tuo mm, sääntöjä määräävä elin. Sitten ei-opasta pitäisi tulla, sitä pitäisi kehittää tällaiseksi vakuutusalan valvontaviranomaiseksi. Se ei pitäisi olla pelkästään tällainen koordinointi keskus, vaan sen pitäisi saada enemmän painoarvoa. Niin en tiedä, onko tämä mahdollista ja saammeko tähän riittävästi budjettia. Tulevaisuus näyttää sen meille. Tämä on varmasti kysymys, joka vielä nousee esiin. Tärkeää on se, että varmistamme, että kun nämä, näitä kolmea valvontaviranomaista kehitetään, niin meillä on omat mittapuumme, eikä sitten meillä ole kolmea viranomaista, jotka alun perin suunniteltiin erityisinstituuteiksi tai virastoiksi, joiden olisi tarkoitus toimia samojen sääntöjen mukaan, että ne nyt sitten kehittyvät täysin eri sääntöjen mukaisesti. Ja jos nyt sitten katson tätä makrovakausvalvontaa, mm, niin mielestäni EJRK ja valvontaviranomaisten välinen työskentely ei ole täysin avointa. Pitäisi vähän katsoa, että miten nämä eri elimet toimivat yhteen. Kiitoksia. Thank you. Um, I... Kiitoksia. Tähän liittyy nyt oikeastaan kaksikin asiaa, joista puhuisin. Ja koska Svein otti esille näitä, nämä asiat, ehkä tärkein kysymys äh, juridisista rajoituksista ja varhaisesta lausunnosta. Liian aikaista lausunnosta ehkä niitäkin lyhyesti käsittelen sitten jotakin, jostakin käytännön kysymyksistä myös ja kokemuksesta, jota olemme saaneet parlamentissa näistä viranomaisista. Ne mielestäni tuovat lisäarvoa ja me myös tuomme lisäarvoa, kun annamme kantamme varhaisessa vaiheessa ennen kuin komissio esittää Äh, kertomuksensa ensi vuonna. Mutta mitä tulee tilinta, äh, tuomi, tuomi, oikeustapaukseen lyhyeksi myynnistä Isossa Britanniassa meillä on vasta äh, julkisen miehen kanta. Pitää odottaa vielä tätä lopullista päätöstä joskus marraskuussa. Hänen kommenttinsa olivat hiukan ristiriitaisia osittain. Ja tiedän, että monet juristit ovat tätä nyt repineet tavallaan palaksi erilaisia tulkintoja, niistä on, niistä on saatu, mutta näyttää kuitenkin siltä, aika selvä tästä lausunnosta ennen virallista oikeuden päätöstä, että meidän pitää olla varsin varovaisia sen suhteen, että kansalliset viranomaiset jäsenvaltioissa, niin heidän ylitse ei saa kävellä yhteismarkkinaperusteella. Ja tämä nostaa monenlaisia kysymyksiä esiin, mitä tulee legitimiteettiin, voidaanko kiertää tuotteita, rahoitustuotteita tai onko tämä välitystoiminta sitovaa. Monet jäsenvaltiot eivät tätä välttämättä hyväksy ja Sven kyllä on tästä varsin tietoinen, mitä tulee hänen oman maansa tilanteeseen koska toiminta tehdään monissakin asioissa, joiden parissa teemme työtä. En ole samaa mieltä Svenin kanssa siitä, tässä on se vahvasta lainsäädännöstä ja mehän emme todellakaan halua sitä, että viranomaiset haastetaan joko kansallisissa tai EU-tuomioistuimissa sen, sen suhteen, miltä pohjalta ovat päätöksiään tehnyt, koska kerran on niin, että rahoitusmarkkinajuristeilla ja yrityksillä on näitä juristeja varsin paljon, silloin tämä lainsäädäntöjalanmärkin pitää olla vahva niin, että juristit eivät pääse päättämään, mitä me oikein haluamme sitten näihin käytännön seikkoihin. Minä itsehän en ole mikään asianajaja. Mitä tulee minun kokemukseeni näistä viranomaisista ja näistä asioista, joiden parissa tällä hetkellä teen työtä, niin mietin vain tätä asiantuntijatietomusta, jota näistä viranomaisista löytyy. Jos ne voivat, haluavat täyttää tehtävänsä yhteisten säännöstöjen laatijana ja jollakin alueella ne tarvitsevat enemmän teknistä tietoa ja tie, laajemman tietokannan hyväksikäyttömahdollisuutta. Nehän kastavat erilaisia kysymyksiä. Me olemme juuri ehdottaneet sitä, että heillä, olisi teknisiä ryhmiä EAMVssä rahoitusmarkkinoista. Niiden pitäisi valvoa paljon enemmänkin, tai valvontarakenne pitäisi olla, ja ehkä vaadimme heiltä sellaista, mihin heillä ei ole tietoa, erityisesti mitä tulee työn metodeihin ja samoin kaupankäyntistrategioihin ja algoritmeihin. Tämä tieto ei välttämättä ole saatavissa Aro EA MVlle, mutta ei myöskään kansalliselle valvontaviranomaisille, jotta ne voisivat työstää näitä teknisiä standardeja. Meidän pitää varmistaa, että ne saavat tätä tarvittavaa tietoa ja meidän ei pitä vahingossa jättää aukkoja ja heidän toimintaan. Meidän pitää varmistaa, että on sellaiset mekanismit, että he voivat saada asiantuntemusta ulkoisesti. Tällä hetkellä se olisi varsin vaikeaa käsittääkseni tämänhetkisessä rakennelmassa. Sitten todellinen ongelma on ollut tämä vaikutusarviointi. Ei merissä varsinkin esitimme spesifin vaatimuksen, jotta vaikutusarvioita tehtäisiin kustannushyötyanalyysejä, joita ESMO pitäisi laatia, EAMV pitäisi laatia. Ja ne, mitä olen tähän mennessä nähnyt teknisistä standardeista, niin siellä on erilaisia, siellä ei ole mitään lukuja. Miten ne ei voi, jos tehdään vaikutusarviointi ilman lukuja, niin se on kyllä uskomaton. Monissa tapauksissa vaikutusarvioinnissa on paljon tällaista kiertopäättelyä ja siksi se ei anna minulle mitään tietoa tästä vaikutuksesta, vaan, vaan näistä perusteluista. Jos ala itse tulee lobbaamaan minulle ja minä pyydän todistusaineistoa, enkä usko, että silloin sääntelijömme pitää olla immuuneja näille todistusaineistoille, joita ehkä saadaan esimerkki hiljattaisesta menneisyydestä. Johdannaiskysymys, joka oli esillä, mikä liittyy raportointivaatimuksiin johdannaisista he ovat laatineet vaikutusarvioinnin ja siellä oli vaihtoehto 1 ja 2. Vaihtoehto 1 lykkäsi raportointipäivämäärää, vaihtoehto 2 ei lykännyt tätä päivämäärää. Sitten vaihtoehto 2 sanottiin, että tässä säilytetään tämänhetkinen tila, eikä seinä poistettu ongelmat, jotka liittyivät tähän raportointiin. Ei tämä kerro minulle yhtään mitään näistä todisteista, kannattaako toimintaa lykätä vai ei. Olen hiukan hämmentynyt sen suhteen tai näiden vaikutusarviointien suhteen tarvitaan paljon laadukkaampaa toimintaa ja vankempia todisteita näiden taustalle. Sitten asia, jonka Sven otti esille, sidosryhmät. Tämä on todellinen tärkeä kysymys. Varsin monet näistä viranomaisista, niillä on monia sidosryhmiä takanaan ja EU:ssa meillä on varsin rikas sektori. Pankkisektorimme on tällainen monimuotoinen. On isoja ja pieniä pankkeja, on yksityisiä ja julkisia pankkeja ja niin edelleen. Ja siksi meidän pitääkin varmistaa, että vaikka haluamme säilyttää tämän pankkimaailman monimuotoisen, kaikkia pitäisi kuulla, eikä vain yhtä segmenttiä. Jos on varsin vähäinen määrä ihmisiä jossakin sidosryhmässä, silloin on varsin vaikea varmistaa, että tämä diversiteetti mielipiteissä – kuuluu eri ryhmistä. Ja mitä tulee vielä EAMV, tämä on vieläkin monimuotoisempi tilanne, on myyjäpuoli, ostajapuoli, palveluntarjoajat, markkinat, rakenne, erot, ne ovat valtaisia eroja. Meidän pitää löytää sellainen metodi, jossa tämä kaikki näkyy. 13 henkilöä ei voi kuvata tätä monimuotoisuutta markkinoista. Ehkä pitää oppia jotakin näistä vanhoista seisar paneeleista, jossa oli varsin paljon erityisiä ryhmiä mukaan, jotka tarkastelivat yksittäisiä kysymyksiä ja sitten he antoivat palautetta suuremmille sijoitusryhmille, jotka oli perustettu. Meidän pitää löytää sellainen metodi, jossa tässä onnistutaan ja saadaan aikaan tasopainoinen, oikeanmukainen tapa jotta kaikki tulevat kuulluksi. Ja sitten pitää tarkastella myös, miten nämä sidosryhmät toimivat. Näyttää aika erikoiselta, että joku jäsen, yksittäinen jäsen sidosryhmässä ei voi kommunikoida, kertoa näiden asiakirjojen sisällöstä tai pyytää asiantuntijalausuntoja koskien tätä sisältöä asiakirjoissa. Ja näyttääkin siltä, että tämä on yksi yksittäisten henkilöiden mielipide. Se ei edusta edes omaa järjestöään tai omaa teollisuuden alansa, jota he edustavat. He eivät pysty siis kertomaan näistä asiakkaista ollenkaan eteenpäin tai puhumaan yksityiskohtaisesti sisällöstä ulkopuolisten kanssa. Tämä on mielestäni hiukan omituinen tapa tulkita sidosryhmien mandaattia. sitten vielä palaisin eh, niin, vir- henkilöstökaadentulojen ongelma, tämä ei välttämättä pelkästään budjettiin. Joskus nämä viranomaiset joutuvat tekemään sääntöjä, koska annamme niille uusia tehtäviä. On tällaisia huippukausia työtaakassa. Ei välttämättä näytä siltä, että perus, äh, on kovin laaja. Olen hiukan hämmästynyt siitä, että me Meillä on tällaisia valvojaviranomaisia, jotka ja tässä käytetään hyväksi vain kansallisia asiantuntijakiintiöitä ja mielestäni jos haluamme jonkun projektin loppuun, niin silloin ei pitäisi rajoittaa sitä, missä määrin heillä voi olla näitä kansallisia asiantuntijoita työssä mitä enemmän työtä heille, niille annetaan, sitä enemmän ne tarvitsevat välillä asiantuntijoita. Eivät välttämättä aina tarvitse näitä asiantuntijoita, mutta säännöt kuitenkin tar- täytyy tulla valmiiksi ajoissa, joten pitää löytää sellaisia keinoja, jotta viranomaiset voivat toimia, jotta me taas saamme nopeasti nämä säännöt ja voimme poistaa näistä kiintiöistä nythän niillä on 25 prosenttia ulkopuolista henkilökuntaa mm, ja meidän pitää tarkastaa tätä henkilöstöpolitiikkaa, jotta ne pystyvät suoritumaan työtaakastaan ja saavat säännöt valmiiksi ajoissa, mutta he eivät välttämättä tarvitse aina suurempaa määrää henkilökuntaa. Jotkut ovat puhuneet jopa tuhansista, mutta en usko, että näin on. On jotakin keinoja, jotta ne voivat toimia ja meidän pitää löytää keinoja vapauttaa ne toimimaan tällä tavalla. Lopetan nyt tähän koska tässä oli näitä käytännön ehdotuksia minulta. Ja odotan tätä tuomiota, joka on sitten tulossa marraskuussa. Minullakin on muutamia kommentteja, mutta haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Ei kukaan, ei ilmeisesti halua puheenvuoroa ihan lyhyesti, koska nyt aika alkaa loppua. Me olemme eh, tässä nyt tilanteessa, jossa toisaalta meidän täytyy toimia varovasti ja tulee paljon muitakin mietintöjä, mutta olemme tässä mukaan ottavia, koska äänestysvaliokunnassa on vasta tammikuussa ja täysistunnossa helmikuussa, joten meillä on paljon aikaa ottaa huomioon nämä muut mietinnöt ja sulatella niitä ennen kuin teemme lopullisen version tästä mietinnöstä. Mutta vain, ei vain siksi, että meidän täytyy olla varovaisia eh, ja eh, tehdä asioita askel askeleelta, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että meidän pitäisi unohtaa tämä visio. Tämä valiokunta viime mandaatilla, sillä oli visio ennen Jacques de la Rosieria, mitä se pitäisi tehdä. Ja valiokunnan pitäisi luoda visio siitä, miten ratkaistaan tämä asia, jonka Svenkin mainitsen, niin tämä hallitusten välinen ongelma, valvonta, komitea, se toimii sekä hallitusten välisesti ja sääntelijöiden ryhmä joskus ajattelee, että he ovat oikeassa huolimatta siitä poliittisesta yleisestä ehdotuksista, joita se on saanut. Me olemme nyt hiukan jumittuneet tähän, koska nämä valvontaviranomaiset eh, seuraavat tätä virastokaavaa, eh, joka komissiolla on. Eh, Televiestintävirastolla yritimme antaa vähän enemmän vapautta ja meidän piti tässä toimia komissiota vastaan. En tiedä kyllä, onko tämä sitten käytännössä onnistunut. Ja ehkä voisimme tätä asiaa vähän pohtia, koska jos pystyisimme luopumaan tästä virastokaavasta, niin silloin luovutaan hallitusten välisyydestä ja sitten luovutaan tällaisista ongelmista, jotka liittyvät äänestysjärjestelyihin, mutta tämä voi olla hyvin kiistanalaista. Epäilen kovasti, että onnistumme siinä nyt, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö ehkä voisi suunnitella sitä tulevaisuutta jäsenvaltioiden kannalta. Meillä on ongelmia yhteisen valvontamekanismin suhteen, koska sitova sovittelu ei sido EKPtä. Ehkä tämä voidaan jotenkin ottaa huomioon johtokunnissa. Tätä pitäisi pohtia, mutta olen samaa mieltä siitä, että nämä kolme valvontaviranomaista ovat eri kehityksen vaiheessa. Pankkiviranomainen, kuten on sanottu, sillä oli ongelmia stressitestien suhteen, mutta tämä johtui ainoastaan tästä hallitusten välisyydestä. Ja se, mitä pankkiviranomaisten virkamiehet halusivat tehdä, ei onnistunut, koska hallitukset painostivat ja seuraava vaihe ei ole vielä käynnissä, joten he eivät pystyneet tekemään asiaa, edistämään asiaa siinä, joten he eivät pystyneet luomaan omaa identiteettiään riittävällä tavalla, kun taas arvopaperimarkkinaviranomainen, niiden piti ryhtyä toimintaan aikaisin ja siksi se on kypsynyt nopeammin ja siitä on tullut varsin voimakas, mutta se on monimutkainen. Olen samaa mieltä Kein kanssa siitä, että miten tämä asiantuntemus saadaan tähän mukaan. Ja ehkä tämä ajatus siitä, että käytettäisiin enemmän ryhmiä, on hyvä. Olen myös yhtä lailla huolissani vaikutusten arviointineista, mutta äm, tämä huoli on kaikissa vaikutusten arvioinnissa, myös niissä, jotka tulevat komissiosta. Ne ovat enemmänkin tällainen politiikan analyysi eikä tällainen tilastoihin perustuva vaikutusten arviointi. Ongelma on se, että välillä ei muuta voida tehdä, mutta joskus täytyisi ehkä hiukan enemmän ponnistella. Kun me valiokunnassa halusimme luoda vaikutusten arviointeja lainsäädännön vaikutuksista, niin saimme sitten hyvin tällaisia yleisiä lausuntoja lopussa, joten parlamentti haluaisi varmasti tehdä enemmän työtä tällä saralla. Äh, koska me nyt odotimme Sven, niin me olemme hiukan aikataulusta myöhäistä. Meidän täytyy äh, ottaa tähän vielä tämä äh, mielipiteenvaihto verosta, joten jos voisit puolihyesti. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vielä prosessista. Rova Lulling puhui siitä, että ei ole mitään järkeä luonnostella mietintöä, kun ei voi ottaa huomioon omia tuloksiakaan, mutta kuitenkin on niin, että, että minun mietinnössäni on tiettyä päällekkäisyyttä niiden selvisten kanssa, joita me olemme teettäneet, tuonne koskien makrosa, toinen mikrosa, ne on 105. marraskuuta, jolloin kollegoilla 25. ja 26. päivän asti aikaa tilaisuutta tehdä tarkistuksessa, jolloin kaikki, minä itsekin esittelen tietysti voin ottaa huomioon nämä äh, selvitysten tulokset, joten minusta olemme tässä nyt aivan oikealla tiellä. Komissio, jos ymmärsin oikein, haluaa pitää kiinni tästä aikataulusta äh, muutosta varten, joten me äänestäisimme täällä ennen kuin komissio on tehnyt esityksensä niin, että meidän äh, ääntämme kuultaisiin komission esityksessä, ja sehän on tietysti tarkoituksenakin tässä asiassa aloite, aloitemietinnössä, jolloin komissio näkee, mihin suuntaan on menossa. Mutta tietysti täysin voi olla muutoksia, mutta tärkeä minusta olisi se, että meillä olisi se aikataulu, että me otamme huomioon tulokset selvityksistä. Komissio tietää, mihin suuntaan me ainakin valiokuntana haluamme. Ja samanaikaisesti meidän ei nyt tietenkään mennä komission puoleen ja sanoa, että lykätäänpä vielä kaikkea se ei olisi asian kannaltakaan eduksi. Lyhyesti sisällöstä. Tietojen saatavuus. Ja se oli se, mitä minä tarkoitin tällä ennakoivalla kuuliaisuudella, koska se siinä ei ole mikään suverenius se, mikä olisi ollut tästä vastuun, nimittäin merkitsee sitä, että ne tiedot, jotka tarvitaan valvontavirtoiminnan toteuttamiseen tai koordinointiin, niitä tiedot ovat saatavilla, koska viranomaiset ovat näistä tiedoista riippuvaisia. Tosiasia on kuitenkin se, että tietojen saatavuus on ironista. Yhteisessä valvontamekanismissa meidän täytyy oppia, että valvojien työ, kun se käynnistyy, lähdettiin liikkeelle siitä, että eurovehykkeillä olisi ollut yli tuhat pankkia enemmän kuin todellisuudessa oli, joten Euroopan valvontaviranomaiset eivät edes tienneet, miten paljon itsenäisiä pankkeja Euroopassa oli, puhumattakaan sitten siitä, miten voitiin saada erilaisia tietoja. Ja kun tilanne on se, että ei ole vertailukelpoisia tietoja eri jäsenvaltioissa, eri perustavanlaatuisissa kysymyksissä, kun tehdään lainsäädäntöä, joten siksi Tämä on hyvin tärkeää valvontaviranomaisten toiminnan kannalta, joten ei johda mihinkään, jos nyt jo pelkästään kuuliaisuussystä ei uskalleta toteuttaa sitä tietojenkeruun standardisointia, mikä on välttämätöntä. Muuten olen täysin yhtä mieltä siitä, että nämä sidosryhmät, niiden toimintaa pitää katsoa hyvin tarkkaa. Esassa valvontaviranomaisissa on hyvin paljon tyytymättömyyttä myöskin aivan muilla tasoilla kuin mitkä sinä mainitsit sanotaan, että kaikki eivät ole osallisina, vaan enemminkin tilanne on se, että tuleeko valvontaviranomaisilta yhtään mitään järkevää. Totta kai on järkevää vetää huomioon nämä sidosryhmät, mutta se, miten hyvin nämä sidosryhmät toimivat, se on asia, jota on syytä käsitellä. Aikaisystään haluaisin sanoa että enempää. Olen iloinen kuitenkin siitä, että kollegoilla on tähän asiaan oma panoksensa annettavana ja toivon, että pääsemme yhdessä paljon tässä eteenpäin. Uh, thank you very much. So, uh, we're aiming... Kiitoksia. Meillä on käsitellä tekstiä 4.5. marraskuuta ja tarkistus 26. marraskuuta. Sitten puhutaan niistä uudestaan 16. tai 17. joulukuuta. Äänestetään Ekonissa 20. ja 21. tammikuuta ensi vuonna ja helmikuun toiseen täysistuntoon sitten. Se meni tämän aikataulun luonnos tässä vaiheessa. Sitten voidaankin nopeasti siirtyä kohtaan 9 pakollinen automaattinen tietojen vaihto verotuksen alalla. Herra Kutas, anteeksi, että teillä on vain, vähän sopistunut tämä aika, mutta olkaa hyvä. Kiitoksia. Komissio ehdottaa, että automaattitiedon vaihtoa laajennettaisiin veroviranomaisten kesken EU-ssa, kun pyritään toimimaan verokiertoa vastaan tiiviimmin tässä ehdotuksessa osingot, pääomavoitot, kaikki muut, taloudellinen tulo, taseet lisätään tähän listaan luokista, joista vaihdetaan automaattisesti tietoa EU-ssa. Mielestäni tämä tekisi tietä EU-ssa sille, että meillä olisi varsin kaikkein kattavin tämän tyyppinen järjestelmä käytössä. Lisäksi jäsenvaltiot jakavat mahdollisimman paljon tietoa keskenään, niin kuin ovat sitoutuneetkin tekemään USAn kanssa, mitä tulee tähän FATKA-nimiseen lainsäädäntöön. Olen sitä mieltä, että parlamentti voi täysin tukea komission ehdotusta, koska tämä on aivan komission toimintasuunnitelman kanssa linjassa koskien veronkiertoa ja veropetoksia, mutta myös parlamentin kanta on ilmassa tämän mietinnössä, jossa on puhuttu vero, käsitetty verokeita, veronkiertoa ja niin edelleen. Tämänhetkinen ehdotus pyrkii samantaisen EUn oman fatkan, jos, ja on myös keskusteltu kahdenkeskisesti joidenkin jäsenvaltioiden USA välillä, ja on ratkaisevan tärkeää säilyttää tämä prosessi liikkeellä ja varmistaa, että voidaan nopeasti hyväksyä ja täytäntöönpanna ehdotusta ja noudatetaan aikataulua, jonka komissio, jota komissio on ehdottanut. Olen myös sitä mieltä, että EUn täytyy eturintamassa olla saamassa aikaan globaaleja standardeja automaattiselle tiedonvaihdolle ja tämän takia minä olen tehnyt jotakin ehdotuksia, jotta voidaan parantaa tätä tekstiä neljälläkin eri alueella. Ensinnäkin tietosuoja. Kysymyksissä automaattinen tie- tietojen vaihdon pitää täysin täyttää tämänhetkinen tietosuojalainsäädäntö EU-ssa ja yksityisen suojaa koskevat säännöt. Olen pannut merkille olemassa olevat artiklat 16 ja 25 vuoden 2011 direktiivissä, mutta koska asia on aika arkaluontoinen, ja kun otetaan nämä viimeisimmät tapahtumat huomioon, tätä pitää vielä vahvistaa. Sitten toinen ajatus liittyy kahden keskisiin sopimuksiin. Mielestäni tämä hyödyttäisi koko EUta, jos komissio voisi neuvotella tulevaisuuden suunnitelmasta kolmansien maiden kanssa automaattisesta tiedonvaihdosta kaupan alueella, eikä niin, että jäsenvaltiot neuvottavat keskistä sopimuksesta. Kuitenkin Mielestäni ei tarvitse muuttaa näitä sopimuksia, jotka on jo tehty, koska tämä säädös tulisi voimaan vasta sitten, kun tämä hetkinen direktiivi tulee myös voimaan. Sitten täällä on myös kohta resursseista mielestäni. Jotta halutaan varmistaa, että direktiivi toimii tehokkaasti, täytäntöönpanossa pitäisi ottaa käyttöön kaikki tarvittavat tekniset ja inhimilliset resurssit, kun otetaan huomioon tiedon monimutkaisuus ja tämä vaatimus automaattisesta tiedonvaihdosta näin jo vuodesta 2015 eteenpäin sitten vielä seuraamuksista, vaikka direktiivi pääasiassa käsittelee automaattisesti tieton, tiedonvaihtoa ja veroviranomaisten kesken on sitä mieltä, että jäsenvaltiot olisi velvoitettava käyttämään seuraamuksia, jotta ne saavat myös näitä tietoja. nyt, nyt olen valmis kuuntelemaan kollegoja. Olkaa hyvä. Anteeksi, kiitos. Kiitoksia EPPstä. Edustaja Nitras pani przewodnicząca! na wstępie chciałbym zaznaczyć że e, to inicjatywę komisji. E, kiitoksia. aluksi haluaisin sanoa että toivotan e, tervetulleeksi komission aloitteen ja tuen tätä aloitetta. eräs asia joka ehkä surettaa meitä on se että tämän komission päätöksen taustalla pää syy oli eh, Yhdysvaltain tekemä intensiivinen työ, ja ehkä meidän pitäisi seurata enemmän omaa tietämme sen sijaan, että Yhdysvaltailla eh, kiirehtii meitä tässä. Eh, erityisesti kun otetaan huomioon veronmaksajimme lisääntynyt liikkuvuus ja tällaisten transaktioiden lisääntyminen, meidän täytyy ehkä ymmärtää, että jäsenvaltioillamme on Äh, ongelmia, mitä tulee äh, sen määrittelyyn, mitä veroja täytyy millekin viranomaiselle maksaa ja millaisia määriä. Yksittäisille jäsenvaltiolla on yhä vaikeampaa hallinnoida omia sisäisiä verojärjestelmiä, erityisesti kun on kyse suorasta verotuksesta. EU-jäsenvaltiot tällä hetkellä panevat täytäntöön vuoden 2011 direktiiviä. Ei epäilystäkään siitä, etteikö tämän direktiivin tulisi ähm, vahvistaa sisämarkkinoita luomalla äh, suoria kontakteja veroviranomaisten välille. Kiitos sen meillä on ehkä enemmän äh, ennakoitavuutta ja parempaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Tulemme varmasti vahvistamaan veronkierron torjuntaa. Nyt menen sitten direktiiviin ehdotettuihin tarkistuksiin. Uskon, että lisäys siinä tiedon määrässä, joka olisi julkistettava, esimerkiksi osingot, on hyvä ajatus. Se saattaisi tuoda myös tuloja veroviranomaisille ja säästöjä veroviranomaisille. Toivon, että tämä uusi tietojenvaihtojärjestelmä kattaa kaikki EUn jäsenvaltiot. Olen täysin samaa mieltä. Herra Kutasin ehdotusten enemmistön kanssa tarkistus kahdeksan on erityisen hyödyllinen. Se antaa komissiolle mandaatin neuvotella kolmansien maiden kanssa, erityisesti kun on kyse tällaisista sopimuksista. Näiden tarkistusten avulla pystymme vahvistamaan yhteisten eurooppalaisten markkinoidemme yhtenäisyyttä. Eräs asia, jonka halusin mainita, on tämä uusi artikla 3a. Siinä puuttuu tietty tulkintalausuke, joka saattaisi tuottaa ongelmia, kun on kyse tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Minä tiedän, että tiettyjen jäsenvaltioiden järjestelmässä meillä puuttuu määritelmiä esimerkiksi tilien taseesta ja siksi olisi hyvä, että artiklaan kolme laitettaisiin ähm, uusi lista eri tulolajeista, joissa tiedonvaihto olisi pakollista, koska meillä on eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Meidän tulisi ehkä myöskin määritellä täytäntöönpano. Kun puhuin Puolan veroviranomaisille esimerkiksi, minulla oli se vaikutelma, että täytäntöönpano määräajat, jotka komissio oli asettanut, ovat ehkä liian kunnianhimoisia. Ehkä meidän pitäisi tehdä uusi aikataulu, jotta direktiivin tehokkuutta ei vaaranneta. Ja mielelläni vielä keskustelen esittelijän kanssa. Kiitoksia. Schmidt. Kiitoksia, Olla Schmidt. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, toivotimme tässä vain tervetulleeksi Robert Goebbelsin. Häntä on aina täällä mukava nähdä vanha kollega, jolla on hyvä sydän. Me tietenkin tuemme esittelijää, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tässä olen Herran kanssa samaa mieltä, että tilannetta oltaisiin voitu parantaa, jos komissio ja EU olisivat toimineet yksin. Voi viitata tähän uusalaisena asiakirjaan, kyllähän näin voi tehdä, mutta mielestäni on epäviisasta – kutsua sitä EU-fatkaksi sen jälkeen, kun näitä Snowden välikohtauksia ja muita on tapahtunut. On tietysti erittäin tärkeää, että on oma mandaatti tietosuojasta ja käsittelemme, kun käsitellään tämänkin tyyppisiä tietoja. Mielestäni on se tärkeää myös se, että on laaja konsensus asiasta täällä. Ja vaikkakin tässä mielessä tämä on vähän arkaluontoinen kysymys, kun on puhe veroista, niin pitäisi antaa sellaista vaikutelmaa kuitenkin, että Euroopan parlamentilla on kovinkaan suuri sanavalta verokysymys. Ainakin meillä Ruotsissa halutaan, että ei, että ei pitäisi edes mainita veroja. Tiedämme kyllä, että yhteistyötä tarvitaan ja voin myös poliittisesti olla samaa mieltä jonkinlaista harmonisoinnista, mutta tämä on äärimmäisen herkkä kysymys ja meidän pitäisi olla siitä myös hyvin tietoisia. Mutta tietenkin, mitä he, herra Kiikolt ja muut sanoivat, niin 90-luvulla, kun puhuttiin Tobin verosta tai mistä tahansa muusta tämän tyyppisestä, ja verokeita tietysti olin tässä Krim-tutkintavaliokunnassa. Siellä me vähän käsittelemme myös pankkisalaisuutta. En kyllä äänestänyt sen puolesta, joten, joten suurta poliittista liikettä sen suhteen on tapahtunut, että alettaisiin keskustella verotusta globaalisessa maailmassa, mutta korostan vielä, että tämä on tällainen herkkä kysymys ja siitä tasapaino puolesta pitäisi olla tietoisia. Toivon, että meillä olisi myös sellainen järjestelmä, jota ainakin voitaisiin, verrattavissa eri jäsenvaltioissa. On joitakin maita EU-ssa, jossa toimitaan varsin tehokkaasti verokysymyksiä. Tunnen yhden niistä, mutta sitten on muita maita, joissa tämä ei ole niinkään tehokasta toimintaa. Ja tiedon vaihto tiedonvaihdon pitäisi toimia tasapuolisella pohjalla. Me uskon kuitenkin, että loppujen lopuksi ei tule olemaan vaikea saada aikaan konsensusta, mutta vetoaisin kuitenkin teihin että sitten kun ollaan loppuäänestyksessä, niin pyritään tasapainoiseen tilanteeseen, eikä meidän pitäisi ajatella niin, että me otamme tässä itsellemme vastuun tai toimivaltuuden, joka kuuluu kyllä jäsenvaltioille. Ja meidän ryhmässämme tulemmekin korostamaan tietosuojaverkkoa johtuen siitä, mitä viime kuukausina on tapahtunut mutta uskon, että konsensus kyllä löytyy. Kiitos. Uh, thank you for the green. Kiitoksia vihreistä, Rui Tavares. Senhora Presidente, uh, eu vou, vou começar por algo que disse o nosso colega Ole Schmidt. Uh, Kiitoksia. Aloitan asiasta, jonka Ole Schmidt sanoi. Hän sanoi, että omassa maassa ei, sanotaan, että hänen omassa maassaan sanotaan, että älä puhu veroista, se on niin äh, arkaluontoinen kysymys. No tilanne on täysin päinvastainen niissä maissa, joissa äh, tämä Troika valvoo. Äh, verot ovat kovasti esityslistalla, joten jos katsotte Portugalin pelastuspakettia, niin siellä on 78 miljardin euron siirtoja vuosittain, jotka menetetään. Tämähän on yhtä suuri kuin koko pelastuspaketti, yhtä suuri summa. Jos katsotte portugalilaisia yrityksiä, 20 suurinta portugalilaista yritystä, niin on nähtävä, että melkein kaikilla niillä on ähm, pääkonttori Alankomaissa. Alankomaiden verotulot ovat kasvaneet huomattavasti kriisin alusta lähtien noin 30 miljardia lähtee Portugalista ja menee Alankomaihin. Alankomaat on itse asiassa suurin portugalilaisen suor, ulkomaisen suoran investoinnin kohde. Tämä olisi hyvä asia, jos tämä olisi todellista investointia, mutta Alankomaista ei siirretä yhtään määrärahoja Portugaliin päin. Tämä on samantyyppinen suhde kuin Kyproksen pankeilla oli venäläisiin oligarkkeihin. Jos tällaiset käytänteet lopetettaisiin, niin sitten monet asiat paranisivat. Ne ovat kysymyksiä, jotka liittyvät poliitikkoihin, mutta myös Euroopan kansalaisiin. Tämä on varmasti tärkeää niille maille, jotka ovat nyt pelastuspakettien alaisia. Varmasti maani olisi maksukykyinen, jos pystyisimme tämän asian hoitamaan eikä meidän tarvitsisi puhua toisesta Portugalin pelastuspaketista, koska jos ihmiset maksaisivat veronsa, niin me olisimme maksukykyinen. Minä voin sanoa, että täysin tuemme emme pelkästään komission ehdotusta, vaan myöskin eh, herra Kutasin tekemiä tarkistuksia. On erittäin tärkeää, että jotkut EUn jäsenvaltiot, no me puhumme tässä nyt eh, harmonisoinnisesta, tavallaan verojen harmonisoinnista ja niin poispäin. Mitä ikinä siitä nyt onkaan mieltä, niin tietenkin meillä on tiedonvaihtoa varmistaaksemme, että pääoma siirtoja ei käytetä veronkiertoa varten. Tässä ei ole kyse verojen harmonisoinnista mm, tässä mietinnössä, vaan me kuitenkin teemme tässä askelia oikeaan suuntaan. Mielestäni menemme aivan erinomaiseen suuntaan. Me tuemme komission ehdotusta, edustaja Kutashin tarkistuksia myös, ja on erittäin tärkeää, että Itävallan ja Luxemburgin kaltaiset maat lopettavat nämä hyvin e, epäselvät järjestelmänsä, joilla puolustetaan e, pankkien luottamuksellisuutta. Ja kun neuvotellaan sopimuksista kolmansien maiden kanssa, niin meidän täytyy tätä pitää tarkkaan silmällä myös. Tämän täytyy ottaa huomioon asiat ja sopimukset, joita meillä on muilla saroilla, esimerkiksi tietosuoja, se tietenkin täytyy ottaa huomioon. Ja siksi tuen kollegojen tarkistuksia, mutta mahdollisesti teemme vielä lisätarkistuksia oikeuksista, vapauksista ja takkeista. Kiitoksia edustaja Kutasille hänen mietinnöstään. Uh, on the hour, uh, Meillähän alkaa tasalta kuuleminen. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Uh, dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset herrat. Herra Kutasin ehdotus on hyvin pitkälti sen mukainen, mitä aiemmissa esityksissä on esitetty, jotka ovat liittyneet verotukseen, veron kiertoon, veropetokseen, joten on tarpeetonta sanoa, että, että kukaan olisi valmis hyväksymään veronpetoa veropetoksia totta kai. Logiikka on johdonmukainen. Veronkierron torjunta on varmastikin parempi asia kuin veronkierron lisääminen, mikä varmastikin toimii myös toiseen suuntaan. Mitä korkeampia verot ovat, sitä korkeampi on todennäköisyys, että on veronkiertoa. Minä en toista sitä lausuntoa, että jos teen korjauksia tai lisäyksiä, että niillä pyrkisin jotenkin jarruttamaan esittelijän työtä. Sen sijaan pyrkisin parantamaan itse mietintöä. Kuitenkin haluaisin jakaa teidän kanssanne jotakin, mitä viime viikolla tapahtui. Tsekin tasavallassa tapasin erään korkean tason tulliviranomaisen ja valtiovarainministeriön edustaja. Ne ovat kaksi viranomaista, jotka käsittelevät veronkiertoa. Ja kun puhuimme, nousimme esille seuraavan asian. Kaksi Tsekin naapurivaltiota tuottavat energiatuotetta, joka on luonteeltaan hyvin samankaltainen kuin dieselpolttoaine, mutta kuitenkaan se oli dieselpolttoaine, joten sitä ei voida luokitella dieselpolttoaineeksi. Ja tästä syystä sitä ei koske eurooppalainen seurantajärjestelmä, joten tuottajat voivat hyvin nopeasti hyödyntää sitä. Tuote katsotaan siis aineeksi, joka ei ole dieselpolttoaine, ja sitä voidaan myydä yli rajojen, mikä merkitsee sitä, että tähän sisältyy veropetosta, veronkiertoa, minä olen valtiovarainministerin puoleen kääntynyt, se on myöskin tuliviranomaisten puoleen, ja olen kysynyt, miten ne aikovat ilmoittaa tästä asiasta Euroopan komissiolle, koska esittelijähän mainitsee tarpeen antaa enemmän toimivaltaa komissiolle, mikä on asia, jota näistä kyseenalaiseksi tässä yhteydessä. Ja he osoittivat minulle erinäisiä todisteita siitä, että he ovat olleet yhteydessä komissioon, jotta tuotteet, jotka ovat dieselpolttoaineen kaltaisia, otettaisiin huomioon sähköisessä seurantajärjestelmässä. Ja komissio on toistuvasti kieltäytynyt tekemästä tätä. Minä siis olen melko haluton olemaan yhtä mieltä siitä, että komissiolle pitäisi antaa lisää toimivaltaa – sillä sen sijaan, että esittäisi joitakin taikaratkaisuja, meidän tulisi tarttua verokiertokysymyksiin siltä kannalta, että niihin välttämättä ei voida puuttua yksittäisillä määräyksillä, jotka ovat sellaisia, että niiden toteutuminen riippuu jostakin hallinnollisesta haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä – Kysymys siis vakavasta veronkierrotapauksesta, jota ei käsitellä millään tavoin. Eikä näytä sitä, että myöskään tämä meidän tulee sitä ratkaisemaan. Now on behalf of the e, I give the floor to Mr. <clears throat> Chantis. Herra Chantis. Hantis. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, aikaan on varsin vähän, joten puhun lyhyesti. Pääkommenttini, kollegat, tai oikeastaan niitä on vain yksi. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun me keskustelemme veronkierrosta, verotuksesta yleensä. Se on asia, josta on usein puhuttu. Jälleen kerran nyt puhutaan direktiivistä, jota hiljattain muutettiin, nyt taas pitää kohta muuttaa. Minun mielestäni, ja nyt tulen pääkom- asiaani. Mitä tulee tähän direktiivin, haluaisin muuten kiittää myös esittelijä hänen tarkistuksestaan. mutta kuitenkin minun mielestäni tämä tilanne näyttää, että puuttuu poliittista tahtoa tarttua veronkiertoon. Tämän takia me toistuvasti teemme uudistuksia direktiiveihin ja toimenpiteisiin. Sitten vielä hiukan yksityiskohtaisuuksiin. Jälleen kerran uusi muutettu versio direktiivistä ei vastaa peruskysymykseen. Tässä on kyse biljoonista eurosta menetään veronkierron yhteydessä, mutta miten tätä summaa saadaan alaspäin? Kuka on tämän veronkierron takana ja kuka syyllinen siihen? Direktiivin tulos on, että keskiverto kansalainen kantaa hinnan tästä, joka nyt kärsii erilaista leikkauksista, palkkoja, eläkkeitä leikataan ja sitten vielä syytämme tätä kansalaista siitä, että hän ei ole maksanut verojaan ja lisäämme verotaakkaa heidän kohdallaan. Joten emme tartu itse ongelmaan. Direktiivin sovellusala ei vieläkään kata kaikkia tapauksia, ei ole mitään säädöksiä esimerkiksi arvonlisäverosta tai muista erityisverosta. Vieläkin on tällaisia hämäriä kohtia, jotka saattaisivat mahdollistaa sen, että jotkut eivät kieltäytyvät, kieltäytyvät antamasta tietoa. Esimerkiksi on sellainen säädös, jonka mukaisesti jäsenvaltiot voivat kieltäytyä tiedonannosta silloin, kun on vaara siitä, että vaara yleisellä järjestyksellä. Ja kaikkein tärkeintä, kaikkein suurimmat veronkiertäjät voisivat päästä pälkähästä erityisesti sen takia, että direktiivin aikarajat tai tämä tulee voimaan vasta tammikuussa 2015. Kreikassa heti talouskriisin alussa pääoma pakeni maasta paljon pääomaa karkasi pankkijärjestelmästämme sen jälkeen, kun kriisi alkoi. Emmekä tee sille yhtään mitään. Tulen tekemään tarkistuksia, mutta yleinen kommenttini on, että poista tahtoa puuttuu tarttua veron kiertoon. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Herra Kutas. Uh, just to inform our Ensinnäkin haluaisin kiittää, kertoa tarkistuksille, että tarkistusten jätön määräaika on ensimmäinen lokakuuta. Tarkistuksia tarkastellaan niin todennäköisesti 17. lokakuuta tai 4.5. marraskuuta ja äänestys on 4.5. marraskuuta ja täysistunto joulukuussa. Kiitoksia kaikille panoksestanne. Minun on sanottava, että olen täysin samaa mieltä edustaja Nitrassin kanssa siitä, että tarvitsemme enemmän ennakoitavuutta. Herra Schmidtin kanssa olen samaa mieltä siitä, että tämä on arkaluontainen kysymys. Ja en maininnut Yhdysvaltoja provosoidakseni, mutta halusin sanoa tässä yhteydessä, että jo nyt kaikkien jäsenvaltion täytyisi noudattaa tätä sopimusta, mutta ymmärrän tietenkin, kuinka vaikea kysymys tämä on ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tarvitsemme laajan konsensuksen täällä parlamentissa. Sitten vastatakseni herra Tavaresille kiitoksia siitä, että tuette ehdotusta me ja tarkistuksiamme. Tämä on askel eteenpäin veron kierron torjunnassa. olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että veron veronkierron torjunta on parempi ratkaisu kuin verojen nostaminen, joten tässä tapauksessa tämä ehdotus menee oikeaan suuntaan. Edustaja Chuntisille ymmärrän erittäin hyvin hänen pointtinsa, mutta täytyy pitää mielessä se, minkä jo sanoin, tämä on ja Tämä on asia, joka tuo lisäarvoa tähän veron kierron torjuntaan. Meidän täytyy viestin tukea sitä. Kiitoksia vielä kerran. Olen avoin tarkistuksillenne ja varmasti voidamme löytää konsensuksen ja saada kaikki mukaan tähän. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia ja kiitän kollegoja tästä lyhyestä asian käsittelystä. Täällä vieraamme Klaus Regling jo odottaa, joten hän, käymme hakemassa hänet paikalle, jotta voimme aloittaa keskustelun. Okay, so uh, I'm pleased to uh, welcome again. On ilo toivottaa tervetulleeksi Klaus Regling vakausmekanismin pääjohtaja. Tämä on luonnollista seurausta keskustelua, jota olemme käyneet teidän kanssanne silloin, kun olitte ERVVn edustajana parlamentti ja EVMn keskustelu on erittäin tärkeää varsinkin, koska se tekee päätöksiä rahoituksesta avusta ja se vaikuttaa suoraan siihen, miten EUn ensisijainen ja primäärilainsäädäntö ja toisenlainen lainsäädäntö toteutuu EUssa. Tämä on siis erittäin tärkeä lisä tähän normaaliin keskusteluun euroryhmän puheenjohtajan kanssa jota käymme tietysti Jerome Dalsorumin kanssa. On myös hyvä vaihtaa mielipiteitä koskien EVMn toimintaa. Meitä kovasti kiinnostaa sen mahdollinen rooli, joka sillä on tai ei ole, mitä tulee tähän yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin. Ja Euroopan neuvoston puheenjohtaja totesikin puhuessaan parlamentille ensimmäinen helmikuuta viime vuonna, että evm toiminta eh, on parlamentin valvonnan alaista toimintaa, joten tässä me nyt sitten valvomme ja seuraamme. Ja näillä sanoilla 10, te saatte 10 minuuttia puheaikaa ja sen jälkeen sitten viisi minuuttia aina kysymyksiin ja vastauksiin. Olkaa hyvä. Happy to be back. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. Olen iloinen äh, voidassani olla täällä, vaikka minulla on uusi titeli. Olen EVMn äh, toimitusjohtaja, olen äh, myöskin ERVVn pääjohtaja, olen vieläkin sama henkilö. Työ, jota teemme, on varsin samanlaista. EVMllä ja ERVVllä on sama henkilöstö, kaksi tasetta, mutta eri, sama henkilöstö, mutta oikeudellinen rakenne on erilainen ja se vaikuttaa tilin tarkastuksiin ja valvontaan ja niin poispäin, mutta operaatiot ovat hyvin samankaltaiset. Kuten tiedätte, EVM perustettiin lähes vuosi sitten ja ERVV on ollut toiminnassa jo kolme vuotta ja ne tekevät läheistä yhteistyötä jotta voisin luoda puitteet tällä keskustelu haluaisin korostaa ESM, EVMn e toimielimellistä rakennetta, joka on erilainen EU, kuin EUn toimielimet, kun väliaikainen E RVV perustettiin ja pysyvä EVM perustettiin. 17 euro jäsenvaltiota valitsivat tällaisen hallitusten välisen rakenteen EU-sopimusten ulkopuolelta. Se oli ainoa tapa toimia nopeasti. EVMn pääoma tulee jäsenvaltioiden kansallisista budjeteista ja EVMn päätökset avustusohjelmista ja yksittäisistä lainoista. Niitä jäsenvaltiot valvovat tarkkaan ja jäsenvaltion täytyy päättää yksimielisesti niistä. Meillä on myös vahvaa demokraattista legitimiteettiä, koska useiden kansallisten hallitusten on saatava mandaatti kansallisilta parlamenteilta ennen kuin ne äänestävät tällaisen ohjelman käynnistämisestä. Tämä tarkoittaa, että EVMn ja Euroopan parlamentin suhteen täytyy olla tällainen ad hoc ja epämuodollinen suhde, toisenlainen kuin EUn eh, eh, e toimielinten eh, suhde. Silti tämä vuoropuhelu on tärkeää, koska ymmärrän eh, kyllä, että olette kiinnostuneita ERVVstä ja EVMstä. Ja voitaisiin kuvitella, että pitkällä tähtäimellä, että jos jäsenvaltiot päättävät ottaa EVMn mukaan EUn sopimuksiin, niin silloin tämä suhde voisi muuttua. Nyt haluan kertoa teille lyhyesti, miten kriisinratkaisu toimii euroalueella ja mikä EVMn rooli on. Te tiedätte, että 17 EVMn jäsenvaltiota mm, antavat äh, kokona- 700 miljardin euron merkityn pääoman, josta 80 miljardia on maksettua pääomaa. Se on suurin maksettu pääoman määrä missään rahoitus, kansainvälisessä rahoituslaitoksessa. EVMllä on silloin maksimilainakapasiteetti prosenttina 500 miljardia yhdessä ERVVn kanssa, joka vieläkin hallinnoi Irlannin, Portugalin ja Kreikan ohjelmia. Lainakapasiteetti on 700 miljardia. Vuoden 2011 alusta lähtien ERVV on antanut 168,5 miljardia lainoina Irlannin, Portugalille ja Kreikalle ja 20 miljardia mm, on vielä jaettavaa. Heinäkuusta lähtien ERVV ei pysty enää aloittamaan uusia ohjelmia. EVM on nyt ainoa mekanismi, jolla voidaan vastata vastata uusiin rahoitusapupyyntöihin. Tällä hetkellä EVMllä on rahoitusalan apuohjelma Espanjassa, jossa 41,3 miljardia on mm, tukea on annettu, lisää tukea ei ole odotettavissa. EVMillä on myös makrotaloudellinen äh, Ähm, tukiohjelma Kyprokselle ja tämän viikon loppuun mennessä annamme 4,5 miljardia 9 miljardin ohjelmasta. Tämä tarkoittaa, että noin 450 miljardia äh, on vielä käyttämättä ja tämä on noin 90 prosenttia EVMn lainauskapasiteetista. Yhdessä ERVV ja EVM ovat antaneet 212 miljardia euroa sen jälkeen, kun operaatiot alkoivat äh, vuoden 2011 alussa tämä strategia on mielestäni ollut sellainen, että sitä voidaan verrata IMFn strategiaan, jota IMF on käyttänyt jo vuosikymmeniä. Perusajatus on sellainen, että antamalla väliaikaisia lainia kriisimaille silloin, kun markkinat kieltäytyvät lainaamasta, niin näin tekemällä valtio pystyy sopeutumaan hitaammin kuin normaalista, kuin jos se saisi, kun, kun se saa rahoitusta eh, julkiselta taholta eh, hyväksyttävin ehdoin. Ja näin tosiaan IMF on tehnyt jo eh, pitkän aikaa. Me annamme väliaikaista rahoitusapua lainoina, velkakirjaostoina tai luottolimittinä hyvin edullisin ehdoin. Korkotasa, jota pyydämme, on korko, sama korkotaso, jolla saamme määrärahat markkinoilta ja meillä Pyydämme vain hyvin pienen äm, maksun, joka kattaa operationaaliset kustannukset. EVMn rahoitusapu ostaa aikaa ja tänä aikana sitten äh, jäsenvaltiot voivat äh, uudistaa talouttaan ja saada investoijien luottamuksen takana. EVM on osa äh, johdonmukaista euroalueen strategiaa jossa mukana on 17 euroalueen jäsenvaltiota, komissio, EKP ja tarvittaessa IMF. Työvoimakustannukset yksiä kohtaan Irlannissa, Portugalissa, Kreikassa ja Espanjassa ovat laskeneet voimakkaasti ja tällä tavoin jäsenvaltioiden kilpailukyky on vahvistunut. Mm, ja vajeet ovat pienenemässä. Tämä tarkoittaa sitä, että ehdollisuus toimii. Samanaikaisesti budjettivaje on laskenut edunsaajan maissa. Kreikassa on jopa perusylijäämä. Markkinat palkitsevat nämä ponnistelut. Irlanti ja Portugali saattoivat palata markkinoille kymmenen vuoden valtion joukkovelkakirjoilla hyväksyttävillä tasoilla ja Espanja on pitänyt Mm, pääsyn markkinoille. Olen vakuuttunut siitä, että ilman apuamme jotkut näistä edunsaajamaista olisivat joutuneet lähtemään valuuttaunionista. Ja nämä mm, ponnistelut vaikuttavat nyt myös jo reaalitalouteen. Tietenkin äh, lainaavissa maissa ihmiset eivät vielä näe tätä edistystä. Monet niistä heistä kärsivät vaikeuksista, palkkoja ja eläkkeitä on leikattu, monet ovat menettäneet työpaikkojaan. EVMssä me olemme tietoisia siitä, millaisia vaikeuksia tämä sopeuttaminen on aiheuttanut. Tärkeä kysymys on se, milloin ponnistelut palkitaan, ei pelkästään milloin markkinat ne palkitsevat, vaan milloin kasvu ja työllisyys palaa. IMFn kokemus on osoittanut, että rakenne, uudistukset ja parannukset kilpailukyvyssä kyllä johtavat kasvuun ja työllisyyteen, mutta tässä on aika viive. Tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä näimme rohkaisevia merkkejä reaalitaloudessa. Työttömyys on vihdoinkin vakautunut lainaavissa maissa, valitettavasti vielä hyvin korkealle tasolle ja makrotaloudellinen epätasapaino on parantumassa. Portugalissa talous kasvoi ensimmäistä kertaa kahteen ja puoleen vuoteen 1,1 prosentilla ja vienti Espanjassa on kasvamassa voimakkaasti ja Kreikassa tilanne on vakautumassa. Uskon, että tämä strategia, että puututaan näiden edunsaajamaiden akuutteihin taloudellisiin ja finanssipoliittisiin ongelmiin. Sitä vahvistavat myös parannukset Euroopan alueen taloushallinnossa. Te tunnette tietenkin nämä toimet, six-pack, two-pack, talouden ohjausjakso. Ne ovat erittäin tärkeitä, ne ovat välttämättömiä. Ja kun vierailen ympäri maailmaa ja tapaan investoijia, niin minulta usein kysytään Pannaanko nämä säännöt täytäntöön, noudatetaanko niitä? Tämä on erittäin tärkeä elementti. No sitten pankkiunioni, tämä on asia, jota juuri nyt käsittelette täälläkin, on eräs toinen elementti, jota markkinat seuraavat hyvin tarkkaan. Tämä päätös äh, YVMstä äh, kolmikantaneuvotteluissa oli erittäin tärkeä. Se on pankkiunionin kulmakivi. Muut elementit, joista jotka päätetään seuraavina viikkoina ja kuukausina, ovat erittäin tärkeitä myöskin. Ähm, EVMllä on pieni rooli tässä pankkiunionissakin. Kuten tiedätte, äh, euroalueen valtiovarainministerit päättivät äh, muutama kuukausi sitten äh, pankkien uudelleenpääomittamisvälineen pääelementeistä. Se on tärkeä osa pankkiunioni, se ei ole vielä käytössä. Se otetaan käyttöön vasta sitten, kun valtiovarainministerit siitä päättävät, y- päättävät yhdessä ja odottavat vielä pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiiviä ja sitten tämä uudelleen päättämisväline siitä tulee operationaali. Nyt aikani on loppu, odotan kovasti kysymyksiä. Thank you for, for being here. Kiitoksia ja kiitoksia, että tulitte paikalle. Ja voin vielä muistuttaa teille, että Reglin on valmis tämän myös lehdistötilaisuuden tämän istunnon jälkeen kello 12.30. Tämä tiedoksi lehdistöllä tässä sain ulkopuolella nyt viisi minuuttia kysymyksiin ja vastauksiin. Ensin EPPstä Jean-Paul Gosses. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa pääjohtaja, te tässä viimeisessä kommentissa lyhyesti puhuitte kriisin ratkaisun rahastosta, joka tulee ehkä kymmenen vuoden aikana, aikaan. Kun tätä rahastoa ollaan rakentamassa, miten voidaan käyttää sitten tällä aikaa näitä varoja. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämän varautumisjärjestelmän pitäisi olla kansallisessa pohjalla, tämä backstop, niin kuin Helen herra Draghi sanoi, jotkut taas ovat sitä mieltä, että backstopin pitäisi olla e- eurooppalainen. Haluaisin tietää, missä määrin EVM voi puuttua tässä siirtyvaiheessa tilanteeseen. Kiitoksia. So Jean-Paul cut straight to the chase on that. Jean-Paul meni suoraan tässä asiaan. Voisitko vastata heti? Yes, thank you, monsieur. Ky- kiitos, herra Gosses. Olette oikeassa. Meillä on tämä siirtymä vaihe, mutta kysymys menee jopa pitemmälle kuin tämä siirtymävaihe, jopa siinä vaiheessa, kun tämä yhteinen riisanratkaisumekanismi on täysin rahoitettu. Edelleenkin on kysymys esillä sitten siitä, että tarvitaanko eurooppalainen tai jokin muu backstop. Kun katsomme, että Yhdysvalloissa tapahtuu, keskuspankilla on samantyyppinen järjestelmä, jossa rahoitus tapahtuu teollisuudesta tulevin rahoituksin, on, on myöskin muita maksuja, joiden kautta ne saavat rahoituksia, mutta on myöskin luottomahdollisuus Yhdysvaltain keskuspankin puitteissa, jota käytetty vain kerran, mutta on tärkeää, että markkinat tietävät, että se on olemassa, joten se on hyödyllinen, kuten monet muutkin välineet, kuten nekin välineet, joita kansainvälinen valtorassa käyttää, voi myöskin verrata omt -hän. Joskus on hyvä, että on olemassa tiettyjä välineitä ilman, että niihin tartutaan, mutta että se on olemassa näkyvästi, jolloin voidaan vakuuttaa markkinat joten eh, me emme vielä tiedä, miltä tämä yhteinen kriisiratkaisumekanismi tulee näyttämään, mutta backstopin tarve on kuitenkin olemassa. Olen tietysti seurannut keskustelua, jota on käyty. EVM on mainittu, mutta tällä hetkellä on selvää, että EVM ei pystyisi ottamaan tätä roolia. Se edellyttäisi muutosta EVM-sopimukseen mikä puolestaan edellyttää yksimielistä päätöstä 17 hallituksen ja 17 parlamentin osalta. Parlamentit ovat ratifioineet sopimuksen. Jean-Paul, you have time. Do you want to come back? Postilla on vielä aikaa. Haluatko sitä lisäkysymyksen? No ei. Sitten Elisa Ferreira. Pieni kysymys kyllä. Päivittäin te puhuitte ohjelmamaista onko tällainen, on tällainen aikataulu, jonka kautta he, niiden pitäisi voida palata markkinoille, onko tällainen pelastussuunnitelma olemassa, jos tästä kalenterista tai aikataulusta ei pystytä pitämään kiinni? I wouldn't call it a rescue. Oh, en puhuisi pelastussuunnitelmasta, mutta euroryhmä on sitoutunut kirjallisesti viime vuoden loppupuolella siihen, että maat, jotka täyttävät ehdot eivät jäisi yksikseen, jos ne tarvitsevat edelleen apua, eivätkä ole päässeet takaisin markkinoille. Tämä on tietysti tavoitteena kaikissa sopeutusohjelmissa, että maat pysyisivät palaamaan takaisin markkinoille ja pysyisivät itse rahoittamaan itsensä markkinoilta ilman hätärahoitusta. Me voidaan katsoa, mikä tilanne on eri maissa ja voitte itse tarkastellaan sitä, miten pitkälle maat ovat päässeet. Irlanti on päässyt pidemmälle kuin Kreikka, mutta Irlanti oli myös ensimmäinen maa, joka joutui lainaamaan ERVVstä, joten sopeutukset olivat huomattavasti pienempiä, joita Irlannissa tarvittiin, kun Kreikassa tiedätte, että vuoden lopussa tämä tilan ohjelma tulee päätymällä osalta. Irlanti on päästy muutaman kerran jo markkinoille ja se on onnistunut myymään jokovakirjoja melko hyvällä korolla ja jopa äh, sekundaarista markkinoilta äh, korko kymmenvuotisesta vuotisen osalta Irlannin osalta on ollut alle 4 prosenttia, mikä on melko hyväksyttävä korkoaste. Ja tässä mielessä Irlanti on hyvällä matkalla kohti pääsyä markkinoille. Portugal, Portugali aloitti oman äh, sopetusohjelmansa kuusi kuukautta Irlannin jälkeen, joten välttämättä he eivät ole tietenkään yhtä pitkälle edenneitä kuin Irlanti. On myös muutamia muita poliittisia ongelmia, jotka ovat nousseet esille viime kuukausina, jotka ovat heijastuneet korkeampina korkoasteina sekundääristä markkinoilla. Ne ovat olleet noin 7 prosenttia, joten eh, Portugali on kauempana markkinoille pääsystä, mutta ohjelma kestää ensi vuoden loppuun eh, ensi puolen välin anteeksi yhdeksän kuukautta, joten täytyy katsoa, mitä sitten tapahtuu siihen mennessä. EVM luonnollisesti sillä on käytössään erinäisiä välineitä, jos euroryhmä haluaa niitä käyttää. Niitä voitaisiin käyttää. Kreikka on kaikkein vaikein tapaus, mutta ohjelma jatkuu ensi vuoden loppuun. Ja on sitouduttu Kreikan auttamaan herra Dijsselbloom, joka oli täällä, kertoi teille, että hän katsoi, että on hyvin todennäköistä, että tarvitaan lisäapua toisen ohjelman päätyttyä. Ja minusta se on oikea arvio tällä hetkellä. Right. Now we can move on to it. Hyvä. Nyt sitten Elisan vuoro. Hän on esittelijänä kriisin ratkaisumekanismista. Kiitoksia, että olette tulleet koko, tullut kokoukseen tänään. Minua kovasti kiinnosti ja olin myöntästi yllättynyt, kun sanoitte, että te olette sitä mieltä, että EVM-varoja voitaisiin käyttää luomaan tällainen rahoituskohta rahastolla. Haluaisin tehdä hiukan yksityiskohtaisemmin tästä. Miten aiotte täyttää tämän tehtävän, koska minusta näyttää siltä, että tämä varautumis järjestelmä, backstop on ehdottoman välttämätön. Vielä toinenkin kysymys. Mitkä teidän rahoitusolosuhteenne ovat, koska te puhuitte pankkien suorasta rahoituksesta? Olisiko tämä mahdollista sen jälkeen, kun on hyväksytty yhteinen valvontamekanismi? Mehän olemme jo hyväksyneet yhteisen valvontamekanismin, joten missä erityisolosuhteissa voisi EVM rahoittaa jotain pankkia? Ja lyhyellä aikavälillä tulemme aloittamaan työn niin sanotusta tase- ja omaisuuserätarkistuksesta. Meillä ei ole mitään kriisin ratkaisumme rahastoa olemassa, Entä teidän mekanismi, voiko EVM antaa rahoitusta pankeille siltä puolelta, kun pankkien taseet on arvioitu, missä määrin jäsenvaltiot joutuvat antamaan takeita siitä, että tällaista tukea voidaan antaa tässä kysymykseni. Kiitos. Yes, thank you very much. Uh, Kiitos, Rova Ferreira. Ensimmäinen kysymys, ehkä tässä on jonkinlainen käännösongelma, jos ymmärsitte, että minun sanon, että EVM voitaisiin käyttää luotton antamiseen yhteiseen kriisiratkaisumekanismiin. Sanoin, että en sanonut, näin sanoin, että tästä keskustellaan. Tällaista välinettä ei ole tällä hetkellä. Se edellyttäisi mitään muutosta sopimuksiin ja jäsenvaltioiden täytyy päättää, haluatko ne kulkea tämän mukaisesti. Sitten tämä yksityiskohtaisempi kysymys, miten EVM antaisi rahoitusta yksittäisille pankeille. Tästä keskustellaan äh, suoran pankkien pääottamisen puitteissa. Meillä on sopimus euroryhmän sisällä siitä, mitä me nimitämme erityispiirteisiin, joka liittyvät tähän välineeseen. Siitä oli vielä lopullista muotoa. Se tullaan saattamaan lopulliseen muotokseen äh, siinä vaiheessa, kun requires a unanimous decision, 17 kun 17 hallitusta asiasta ovat pystyneet sopimukseen ja myöskin parlamentit silloin tätä tullaan muuttamaan, mutta tämä siis edeltä muutosta sopimukseen, vaan yksimielisen päätöksen. Mutta kysyitte sitä, millä edellytyksistä voitaisiin käyttää olettaen, että se luodaan. Me emme tiedä vielä, miten se on tärkeää, että jos se luodaan, katsotaan ensin luodaanko se vielä mahdollisesti. Jos se luodaan, niin silloin jos pankki, merkitsee sitä, että jos pankit päättyvät ongelmiin, silloin seuraus olisi, järjestö se, että ensin osakkeenomistajat joutuisivat mm, antamaan rahoitusta ja, ja lopuksi heidät pyhitään pois, jos se on välttämätöntä. Ja sitten pankkielvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin sääntöjä soveltaisiin sen jälkeen. Tämä ei tällä hetkellä ole kysymys, tämä ei ole tilanne tällä hetkellä. Se riippuu siitä, milloin tämä direktiivi tulee voimaan, mutta valtion apusäännöt, joita komissiolla on, ovat olleet voimassa tämän vuoden elokuun alusta lähtien, ne merkitsevät sitä, että pankkien luotottajat ovat ne, jotka joutuvat osallistumaan kustannuksiin aina jopa sijoituksiin saakka, jos välttämätöntä. Ja vasta sen jälkeen olisi tilaa sitten suoralle pääomitukselle. Se on siis niin sanottu viimeinen, viimeinen apu, jos tämä väline luodaan. Tämä on tilanne tällä hetkellä, mutta meidän odottaa hiukan sitä, että BRD saadaan valmiiksi. Mitä tulee sitten tähän laatuarvioimaiset stressitestit, jos ne osoittavat vielä sen, mitkä pankit ovat sellaisia, että niillä on pääoman osalta vajeita. Tämä on seuraava vaihe, joka on tärkeä. Siinä nähdään se, onko tarvetta toiminnalle. Herra, uskon, että herra Draghi teille kertoi eilen, että hän olettaa tämän tapahtuman ensi vuoden puolen välin tienoilla. Siihen mennessä tiedämme, on, onko hyväksytty suuntaviivat pankkien suoralle pääomitukselle, ovatko 17 hallitus hyväksyneet ne ja neuvosto toivottavasti hyväksy myöskin BRDstä siihen mennessä ja sitten siinä vaiheessa EVM voisi olla mukana. Tämä on siis se mm, järjestys, missä asiat ovat, mutta joka tapauksessa EVM-rahoitus tulisi olemaan viimeinen apu. Kaikki muut rahoitusratkaisut olisivat etusijalla. Well, no more time yet, Lisa. Maybe if we... Elisa, Äh, tai jos voit ehkä myöhemmin sun aikaan. Ensinnäkin sitten herra Klins. Kiitoksia oikein paljon tästä esityksestä. Herra Regling, äh, olen erittäin iloinen siitä, että olette niin optimistinen työssänne. Sitä optimismia varmaan tarvitaan, koska todellisuus varmaan puhuu vähän toista kieltä. Edeltävät puhujat ovat jo nostaneet esiin kysymyksen mikä tulevan lisäroolin EVM pitäisi ottaa. Kun teemme tätä päätöslausemaa, niin me lähdemme siitä, että rahoitusala pitäisi rahoittaa eikä enää veronmaksajan nyt jos me todella EVM saisimme siihen, että että se toimisi ainakin osittain kriisiratkaisumekanismien tilalla, niin se kyllä mm, vääristäisi järjestelmä sitten yhden maan että auttaisivat toisen maan veronmaksajia. Mm. Mutta tästä on jo keskusteltu. Ja mitä tulee tähän laatutarkistukseen, niin Mersen sanoi aivan selvästi, että hän haluaa, että asia pitää ratkaista etukäteen, eikä hän halua odottaa ensi vuoden puolen väliin mennessä, kun tulokset on. Hän ei edes halua joutua julkaisemaan näitä tuloksia, jos ei ole selvää, miten nämä löydetyt aukot sitten saadaan täytettyä. Joten EVM on vielä paljon edessään josta varmasti täytyy päättää myös ilman sopimuksen muutosta, koska sopimuksen muutokseen ei niin nopeasti päästä. No, tämä oli vain kommentti. No sitten EVM, mä vertasitte osittain IMFään ja sen rooliin, ja tässä on kyllä yksi valtava ero. IMF työskentelee yleensä valtioiden kanssa, on oma valuuttansa. Eli IMF voi käyttää devalvaatiota jos se sitä hyvänä pitää, niin se onkin tehnyt suurimmassa osassa tapauksia, kun se on tehnyt uudelleenjärjestelysuunnitelmia. Se on huomioinut myös devalvoinnin jossain vaiheessa. Tässä tapauksessa se ei ole mahdollista euroalueella ja siksi tämä vertaus, yksi, yhden suhteen, yhteen, yksi yhteen vertaus ei ole mahdollinen. Ja e, sitten on varsin optimistinen kaikkien maiden suhteen, myös Kreikan suhteen. Minä juuri näin Bruegelin analyysin, joka johtopäätös mm, on aivan toinen, e, jonka mukaan vaikka perusylijäämä jäisikin ja vaikka olisi puolentoista prosentin kasvu, niin tappio tulee olemaan 170 prosenttia vajeesta. Thank you very much, Mr. Klintz. Herra Klintz. Ehkä kommentoin tässä teidän kommenttianne, jos sallitte. Minä tiedän, että varsin usein minun oletetaan olevan optimistinen. Olen tottunut tähän, kun, kun viime vuoden kesällä totesin, että olemme hyvällä tiellä. Euroalue tulee pysymään yhdessä, edistystä on saatu aikaan – kriisistrategian eri elementit sopivat hyvin yhteen ja me kyllä onnistumme asiassa. Ihmiset eivät silloin uskoneet minua. Minun optimismini kuitenkin on osoittautunut todeksi ja uskon, että nytkin tulen olemaan oikeassa edistys. Nyt tämä edistys nähdään jo pitkälti samoin myös mediassa ja suurin osa samalla linjalla. Toinen kommentti, olette ihan oikeassa, kaikki nämä eri ponnistelut, jotka ovat meneillään – kun pyritään pankkiunioniin, niin tässä tarkoituksena on se, että veronmaksajat maksaisivat tulevaisuudessa paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Olen tästä täysin samaa mieltä. Ja Beilin toiminta pitää nähdä tässä kontekstissa ja se on todella hyvä. En ole puoltanut sitä, että EVM pitäisi olla kriisiratkaisun rahastolle mekanismille sanoin vain, että tarvitsemme sopimusmuutoksen, mutta viittasin myös tähän kokemukseen USA, vaikka siellä on selkeitä esimerkkejä siitä, että monien pankkien kohdat, on jouduttu siellä sulkemaan, niin yleensä ei ole käytetty veronmaksajien rahoja, mutta silti on hyvä, että on tällainen julkisin varoin suorittava hätärahasto, jos todella suurta tapahtuu, ja sitä paitsi on varsin selvää, että kuka tahansa sitten backstopin muodostaa kriisinratkaisumekanismille, niin veronmaksajat eivät sitä maksa, vaan pidemmällä aikavälillä nämä tulevat itse teollisuuden alalta takaisin maksetuksia ja voidaan varmasti luottaakin, että näin tulee tapahtumaan. Tämä on väliaikaista rahoitusta ja rahat maksetaan takaisin, mutta en tiedä, onko tässä EVMllä roolinsa vai ei. Sitten olette myös siinä oikeassa, että on tärkeää, että on selkeyttä näissä asioissa ja tehdä mm, sitten, kun nämä stressitestit ilmoitan, niin se, tätä työtä pitää tehdä rinnakkaisesti ilmoittaa sitten aikanaan. Te sanoitte, että kun ve- olen väärässä, kun vertasin toimintaamme IMF, olen kyllä tästä on eri mieltä, jos sallitte. On ihan oikein, että monet IMF-ohjelmat käyttävät vaihtokurssia yhtenä sopeutustekijänä välinä. Sehän ei ole euroalue tietenkään mahdollista, mutta mitä olemme nähneet euroalueella, euroalueella viimeisen neljän vuoden aikana on, että me käytämme vastaavia välineitä samoin tuloksin. Olette voineet nähdä esimerkiksi Kreikan, Portugalin, Irlannin, Espanjan kohdalla sitä ennen Latviassa, jossa on jollain tällainen valuutta äh, komissio olemassa on pyritty saamaan aika tällainen sisäinen devaluaatio, ja näin on nopeasti pystytty parantamaan kilpailukykyä. Tämä toimii, tämä nähtiin ensin Latvian tapauksessa, nyt se toimii myös Kreikassa, Portugalissa, Irlannissa, Espanjassa kilpailukyky on parantumassa varsin nopeasti, lähes yhtä nopeasti kuin normaali vaihtokurssin laskeminen, joten IMFn vertailu on ihan hyvä. Sitten on toinenkin alue, jolla meitä ei voida verrata. IMF saa rahansa, keskuspankilta meidän täytyy nostaa rahat rahoitusmarkkinoilta ja enempää en nyt voi kertoa tässä kyllä Kreikasta. Your question and we overran by... Anteeksi, vois puhuit nyt liian pitkään. Tämä ei ole hyvä esimerkki muille. Sitten ECRstä Viki. Thank you very much for shedding some light on some... Kiitoksia oikein paljon, että tässä nyt valaisitte muutamia erittäin monimutkaisia asioita. Jos ymmärsin oikein, niin mikrofoni, niin EVM ei voisi olla minkäänlainen äh, backstop äh, tälle äh, yhteiselle kriisiratkaisumekanismille, mutta voisitte tehdä tämän ainoastaan ähm, tämän taakanjaon kautta, joka löytyy BRDstä ja valtionapusäännöistä. Jos mentäisiin sopimuksen muutokseen, sanotte, että voisitte ehkä antaa jonkun ö, takeen tälle yhdelle riisiratkaisurahastolle, kun sitä luodaan, niin miten mielestänne kohdellaan maata, joka ei ole ollut osa näistä 17 valtiota, mutta joka osallistuu tähän kriisinratkaisumekanismiin, siis joka on kriisinratkaisumekanismissa mukana, mutta ei EVMssä, eikä e- euroalueella. Hyvin tärkeä kysymys. Siitä ei ole keskusteltu millään virallisella foorumilla. Se on noussut esille yhä enemmän. Se nousi esille virallisessa, epävirallisessa ECOFin kokouksessa Vilnassa, mutta mitä ratkaisua ei tällä hetkellä ole, kuten tein selväksi, olisi hyvin vaikea muuttaa sopimusta – jos haluttaisiin, että EVMllä olisi rooli backstopina yhteiselle kriisinratkaisumekanismille, joten kovin paljon ei vielä pohdittu sitä, miten käsitellään vaikeaa lisäkysymystä, nimittäin sellaisia euroalueen ulkopuolisia maita, jotka ovat tuossa pankkiliittoa, pankkiunionia. Tämä asia myös pitää pohtia. Vertailin tilanteen hiukan Yhdysvaltoihin mutta tietysti on kuitenkin loogista se, että pitää olla jonkinlainen rahoituksellinen backstop. Pitää, ensin kuitenkin tarvitaan yhteen lisäkatsomekanismi, me tarvitsemme sitä, ja kriisinratkaisumekanismi edellyttää backstopia. Nyt tällä hetkellä pelkästään vain pitkällä tähtäyksellä en tiedä, mikä voisi olla backstop. Tämä on vaikea kysymys, mutta sitä ei ole vielä perinpohjaisesti käsitelty, mutta on kiireellistä hoitaa asiaa. Vicky, did you want to come back for a follow-up on... Haluaisitko vielä, haluatko esittää lisäkysymyksen? Difficult issue. Olen tyytyväinen siitä, että kaikki ovat samaa mieltä, että kysymys on todella hankala. Things are very difficult. Kyllä, jotkut asiat ovat vaikeita. Sitten vihreistä Sven Giegold. Ja, herra Rikling, ähm, vielen dank. Herra Rikling, kiitos siitä, että olette teille vierailemassa ja kiitos, että olette vastannut kirjallisiin kysymyksiimme. Siitä on apua luottamuksen luomisessa. Vaalitulokset eli Euroopan maissa nyt äskettäin juuri Saksassa, jossa vain niukasti Eurooppa-vastainen puolue ei päässyt liittopäiville. Se oli kuitenkin vain niukka tulos ja samanaikainen myöskin huolestuttavia vaalituloksia erinäisissä muissa maissa. Kysymys, joka tästä nousee, on se, että monilla kansalaisilla ei ole pelkästään kysymyksiä, jotka liittyvät taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, vaan kysymyksiä myös siitä, kuka demokraattisesti ylipäätään valvoo enää kaikkea, valvotko asioita parlamentit vai siirtyvätkö päätökset sellaisiin tiloihin, jotka ovat vaikeasti valvottavissa. Vuonna 2012 alkupuolella Herman Van Rompuy vakuutti meille, että, että EVM, olisi meidän parlamenttimme tiukan tutkinnan valvontakirjanvaihto, jota seurasi 27.6. Te vastasitte, että, että suhde Euroopan parlamenttiin ajatellen EVMn, jotta EVMn raportointivelvollisuutta liioteltaisiin ja vetäisiin liian pitkälle ja myöskin syistä siellä hyvin tarkkaan jouduttaisiin kuitenkin pohtimaan sitä, mitä, mitä pidetään poissa raportoinnista. Tekin sanoitte, että tällaisen, tällaisen raportointi tulisi olemaan eh, tila, tilanne tapa, tapauskohtaisesti myöskin epävirallista. Pahoittelen tätä, koska kuitenkin eh, verkkosivulla mm, EV, Euroopan vakausmekanismin verkkosivulla ei puhuta mitään yhteyksistä Euroopan parlamenttiin eikä oikeuksista Euroopan parlamentilla on. Joten kysymys parlamentilla on, eli oikeudet voidaan esittää kysymyksiä se, että mitä ollaan kuulemissa, niin minusta ne pitäisi myöskään sen mukaisesti ottaa huomioon, selvittää se, mitä nämä oikeudet ovat. Ja toinen kysymykseni on, myöntäisittekö te Euroopan parlamentille tarkkailijoikeudet EVMn eri elimissä, olisitteko valmis kirjallisesti äh, sanomaan meille, takamaan meille sen, että kysymykset, jotka valitsevat meille, että me voisimme saada vastauksia näihin kysymyksiin, ne haluaisimme myöskin tietää, onko EVMn elimissä käytyy laajempaa keskustelua Euroopan parlamentin demokraattisista valvontaoikeuksista. Minun mielestäni se tosiasia, että on kysymys toimintavälisestä toiminnasta, että silloin Euroopan parlamentille kahdenväliseltä pohjalta ei voitaisiin myöntää minkälaisia oikeuksia, ja itse asiassa kuitenkin neuvoston puheenjohtaja on antanut meille toisenlaisen lupauksen tästä asiasta. Mr. herra Giegold. Mielestäni juuri tilanne on varsin selvä. Yritin mainita tämän jo johdantopuheenvuorossani. EVM, niin kuin ERVV ei ole mikään EU-toimielin. Me näemme tämän varsin selvästi silloin, kun EVM oltiin laatimassa ja perustamassa ja mietin, kenen pitäisi sitten ta- tarkistaa sen toimintaa. Keskustelin tilintarkastustuomioistuimen presidentin kanssa ja kysyin häneltä, voisitteko te tilintarkastustuomioistuin tarkastaa toimintaa, Mä Häntä asiaa kovasti kiinnosti, mutta sitten asiantuntijat tullut siihen lopputulokseen, että se ei olekaan mahdollista. Me molemmat tätä pahoittelimme. Meidän piti, lö- piti sitten löytää erilainen ratkaisu. Tämä johtuu vain siitä, että me emme ole mukana perussopimuksessa ollenkaan ja sen takia mitä kutsutte Euroopan parlamentin oikeuksiksi, niitä ei ole määritelty mitenkään juristi missään, mutta kuten näette, varsin mielelläni tulen tänne vastaamaan kysymyksiin, joten voisin myös sanoa, että olen varsin varmakin siitä, että jos lähetätte kirjallisia kysymyksiä, niin teemme kyllä parhaamme vastataksemme niihin. Me olemme myös antaneet jo vuosikertomuksemme ja tilintarkastuskertomuksemme Euroopan parlamentin tutkittavaksi ja näin ollen epävirallisella tavalla kaikki on ihan mahdollista ilman mitään ongelmia mutta jos jotenkin virallisemmin pitäisi toimia, niin silloin tästä teidän pitää keskustella poliittisen euroryhmän kanssa ja sen puheenjohtajan kanssa. Tämä ei kuulu minun mandaattiini. Minä en voi oikeastaan tätä kommentoida, voin vain kertoa tästä juridista tilanteesta sellaisena kuin se on. Oletteko valmis myöskin esittämään asian tällä tavalla verkkosivullanne? Toiseksi, oli, onko EVMn elimissä puhuttu tästä suhteesta Euroopan parlamenttiin ja mitä siitä on seurannut? Um, um. Kyllä, ne monet ovat tyytyväisiä tähän nettisivun, se on varsin kattava ja mielestäni ei ole mikään ei ole mitään estettä, etteikö tätä voitaisi lisätä sinne tätä epäilystä suhdettamme, mutta nettisivullamme mainitaan myös se, että olen täällä tänään vierailulla. Uskon, että se löytyy sieltä jo nyt, mukaan lukien Täällä on yhteys niin, että ihmiset voivat suoraan tätä tapahtumaa seurata. Sitten EVM eri elimistä tästä ei ole keskusteltu, olen tästä pahoillani. Koutu, kokoukset ovat varsin tiiviitä, nämä ovat kriisinhallintakokouksia, joten tästä ei ole siellä keskusteltu, mutta uskon, että ministerit kyllä ovat hyvin tietoisia tästä asiasta. Olen puhunut ministeri Dausenblumin kanssa, myös tästä, että nyt kutsuttiin tänne tänään. Hän on tästä tietoinen siis, mutta ei ole keskusteltu siitä, missä määrin minun pitäisi vastata hänen kysymyksiinsä ja niin edelleen, mutta olen varma, että ministerit kyllä tietävät, että tämän täytyy olla tällainen epävirallinen suhde. You have... Kiitoksia kovasti ja tietysti olette antanut myös kirjallisia vastauksia kysymyksiin, joita tehtiin ennen tätä kokousta ja nämä vastaukset ovat on välitetty jäsenille. Kiitoksia tästä. En näe ketään täällä Guesta. Jürgen on jossain muualla ilmeisesti. Siinä tapauksessa EPPstä, Corin Wortman Kool ja sen jälkeen EPPstä vielä Pablo. Thank you very much. Thank you. Niin, kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia herra Regling teidän kommenteistanne, mitä tulee EVMn luottovälineenä myös rakenteellisesti suhteessa kriisinratkaisumekanismin ja rahastoon. Sanoitte myös aivan selvästi, että nykyisessä sopimuksessa tämä ei ole laillista tai mahdollista. Tarkoittaako tämä, e, että tämä ei ole tällä hetkellä laillisesti mahdollista ottaa EVM mukaan tähän ehdotukseen kriisiratkaisumekanismista? Ja toiseksi EVM backstoppina tulevina vuosina, mitä tulee omaisuuserien laadun arviointiin Tämä on toivottavasti viimeinen vaihe, toivottavasti emme tarvitse sitä, mutta se on toinen tapa käsitellä asiaa. Jos katsotte rahastoa, niin soveltamisala on paljon alhais, vähäisempi kuin tämä EVMn suora uudelleenpääomittaminen, koska tässä puhutaan kriisiratkaisusta eikä uudelleenpääomittamisesta. Ja siksi tämä bail-in on erittäin tärkeä. Nyt haluaisin kysyä BRRDlle täytäntöönpano äh, olisi komissiolle 2018, parlamentti halusi 2016, äh, kriisiratkaisumekanismille se olisi ensimmäinen tammikuuta 2015. Toimivatko nämä erilaiset täytäntöönpanoajat vai eikö tämä aiheuta sekaannusta? Question, uh... Ensimmäiseen kysymykseen en voi sanoa teille, mitä pitäisi sisällyttää tai ei pitäisi sisällyttää päätösasemiinne. Mutta minusta on tärkeää, että olette täysin tietoisia siitä, mitä ovat ö, oikeudelliset ja poliisilaiset päätökset, jotka liittyvät tiettyihin päätöksiin. Haluaisin esittää tämän teille selväksi, että ei ole mitään harhaluuloja. Sitten nämä eri päivämäärät johtavat tietysti sekannukseen markkinoilla. Totta kai ihmiset alkavat ymmärtää, mikä on aikomus ja mistä nämä tulevat mutta ne ovat varmasti todellakin johtaneet sekannukseen. Miten sitten tulee EVMn eh, e rooliin? Totta kai me, kun me saamme sitten eh, lopullisen luvan käynnistää välittömän pankkien pääomittamisen, tietysti eh, kuitenkin komission valtion apumääräyksessä kuitenkin on selkeät säännöt sille, miten tällainen tuki voi tapahtua, että voin ennakoida sitä, miten tämä prosessi voidaan hallita, mutta kuitenkin markkinoilla on tiettyä sekannusta asiasta tällä hetkellä. Well, do you have, as, as co-legislator, we are involved. Yhteislainsäätäjänä me olemme mukana näissä neuvotteluissa. Onko teillä mitään neuvoa antaa meille tästä täytäntöönpanoajasta? Make it as easy as possible. Tehkää se niin helpoksi kuin mahdollista. Tämä olisi yleinen neuvoni. Tiedän, että on olemassa erilaisia ongelmia, eri jäsenvaltioissa erilaisia näkemyksiä asiasta, eikä ole helppoa koota kaikkea yhteen. Mutta jos ei ole mahdollista tehdä tästä vähemmän sekavaa, on kuitenkin syytä selittää asiat hyvin markkinoille ja investoijille. Uh, Joten yritämme uh, saada nämä mm, päivämäärät mahdollisimman lähelle toisiaan. Tämä on ainakin minun johtopäätökseni noiden kommenttien jälkeen. Eh, Tämä on meidänkin komment- eh, johtopäätöksemme Pablo. niin haluan kiittää sitä, että olette täällä tänään. Haluaisin viitata suoraan pääomittamiseen. Te mainitsitte, että sitä pidän tällaisena viimeisenä vaihtoehtona, mutta Minulla on tiettyjä epäilyksiä, kun te sanoitte, että suora saada pankin pääomittaminen, joka tapahtuisi EVM kautta, vie kolme kertaa enemmän pääomaa kuin tuki, jota annetaan ylle maalle. Ajattelen yleisiä linjoja, jotka liittyvät tällaiseen suoraan pääomittamiseen, jotka on äskettäin julkistettu. Haluaisin kuitenkin tietää, mistä tämä suhde tulee, miksi kolme kertaa enemmän pääomaa silloin, kun ryhdytään suoraan pääomittamiseen sen sijaan, että jos pääomittaminen tapahtuu jonkin jäsenvaltion toimesta. Yes, you're right, this is not mentioned in the guideline. Olet oikeassa tämä, tämä ei mainita suuntaviivoissa, mutta tämä on tietoa, jota olemme keränneet eh, epävirallisten yhteyksien kautta eh, luottoluokituslaitoksiin ehm, mm, me EVMssä olemme aina yrittäneet saada aikaan korkean tason luottoluokituksen Mm, ERVV sai aluksi kolmen an luottoluokituksen. Se sitten aleni, kun jäsenvaltioiden tilanne huononi, mutta meillä silti on ollut kolmen aan tai kahden aan plussan luottoluokitus. Tämä on erittäin tärkeää, jotta me saisimme investoijia. Erityisesti uusien markkinoiden keskuspankit eivät että olisi valmiita investoimaan, jos meillä olisi hyvää luottoluokitusta. Luottoluokituslaitokset ovat sitä mieltä, että investointi pankkipääomaan on riski alttiimpaa kuin tällaisten lainojen antaminen hallituksille. Ja mm, sääntönä on se, että vaaditaan noin kolme kertaa enemmän pääomaa, jos investoidaan pankkiin, kuin jos investoidaan hallitukseen. Tämä on se pohja. Ministerit euroalueella ovat täysin tietoisia tästä, koska minä kerroin heille tästä. Ja tämä on yksi syy sille, miksi nämä pää piirteissä, pankkien suorassa pääomittamisvälineessä tämä on otettu huomioon. Yksi tärkeä syy tälle on se tämä tieto siitä, että tämä 60 miljardia veisi 180 miljardia EVMn eh, e kokonaiskapasiteetista, koska kaikki haluavat, eh, että tulitusvoima säilyy EVMn päätarkoitusta varten, jotta annetaan makrotaloudellisia sopeutumislainoja jäsenvaltioille, niin siksi on rajoitettava tätä summaa, joka valuuttaa voidaan käyttää suoraan pankkien pääomittamiseen. Siksi eh, se tulee tästä, koska tämä tulee syömään kolme kertaa eh, niin paljon pääomaa, mutta tämä on siis tulosta näistä epävirallisista keskusteluista luottoluokituslaitosten kanssa. Right, uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi ST-ryhmästä Antolin Sanchez. Kiitoksia. Minäkin Haluaisin puhua parlamentin roolista ja ohjelmien laatimisesta. Te sanoitte, että vakausmekanismi ei ole eurooppalainen toimeen, niin se ei ole yhteisöön liittyvä, mutta kuitenkin eurooppalainen väline, joka ja siinä se mainitaan, tämä sopimuksessa se kuuluu tähän rahoitusjärjestelmään, joten meillä on meidän tehtävämme on valvoa sitä, että talouspolitiikka, rahapolitiikka toimii yhteisen mukaisesti. Meillä on tässä roolimme kyllä ja siksi uskon, että parlamentilla on kyllä tässä oma osansa, miten EVM toimii. Sitten toiseksi kyllä on näitä turvaverkkoja, joita tarvitaan, täydennämme järjestelmää ja varmistamme ne jäsenvaltiot, joilla, joilla on vakaudellisia ongelmia, myös ne jäsenvaltiot, joilla ei ole mitään vakausongelmia kokonaisuudessaan, mutta on kuitenkin sitten täällä liittyy toinenkin ongelma, joka liittyy vakauteen koskien näitä toimielimiä. Pitäisi voittaa muuttaa artiklaa 19, mutta kuitenkin tarvitaan perussopimusmuutos, jotta voidaan varmistaa rahoitus että rasalan tällainen kriisinratkaisun mekanismi. Jos voidaan suoraan pääomittaa rahoituslaitoksia, niin en kyllä tiedä, miksi niitä ei voitaisi rahoittaa ja antaa luottoa. Samalla oikeudenmukaisesti 19 artiklassa voitaisiin tämä myöntääkin. Sitten seuraava kysymys. Tällä hetkellä Espanja vie loppuun kahden vuoden aikana näitä eri toimenpiteitä ja tämä muistio, yhteisymmärrysmuistio viedään loppuun automaattisesti. I fully agree with you that the... Täysin yhtä mieltä äh, siitä kanssa, että EVM on Euroopan instituutio, mutta tietysti on selväksi, että oikeudellisesti katsottuna se ei ole EUn instituutio. Ja valitettavasti voidaan jopa sanoa, että sillä on tiettyjä seurauksia, mitä tulee suhteisiimme. Te kysyitte, miksi EVM backstop roolista ei voida päättää EVM-sopimuksen artiklan 19 mukaisesti. Meidän lakiasiantuntijamme tulee siihen tulokseen, että se ei ole mahdollista, koska se on liian kaukana EVMn alkuperäisestä tarkoituksesta ja tästä syystä edellyttäisi sopimuksen muuttamista. Tämä on siis oikeuden analyysi tähän mennessä. Haluaisin kuitenkin eh, aiempiin vastauksiin eh, viitaten sanoa, että keskustelu on käynnistynyt aiemmin, jos ei ole mietitellä kovin pitkälle, joten saattaa niin, että asiantuntijat päätyvät vielä erilaisiinkin tuloksiin, mutta tämä on tämänhetkinen analyysi. Kysymyksenä Espanjasta. Se, että sitoudutaan 100 miljardin euroon Espanjan pankkien uudelleen äh, rakennemuutoksen aika toteuttamiseen tehtiin viime vuonna ja, ja, ja Espanjassa on ollut kasvua tämän sitomuksen aikana ja Espanjan hallitus on toistuvasti julkisesti sanonut, että se ei pyri ei aio vetämään, eh, enemmän, Espanjan käyttö 41 miljardia ja hallitus on tässä ole käyttämään enempää kuin tämän. Ja ohjelmatalakin päättyy vuoden lopussa automaattisesti, joten eh, tämä on tämänhetkinen tilanne, enkä oleta, että me tulemme saamaan eh, pyyntöjä lisää rahojen vapautuksesta tai ohjelman jatkamisesta ennen vuoden loppua. Haluatko vielä jatkaa? Selvä. Sitten ST-ryhmästä Peter Simon. Kiitoksia oikein paljon. Kun me puhumme eväämästä aikaisemmin, me aina vaadimme, että kaikki olisi pitänyt tehdä yhteisömenetelmän mukaan. Ja nythän tämän päiväinen kokous osoittaa oikein hyvin, millaiset seuraukset tällä on. Kollega Giegold esitti teille aivan oikein että eh, kysymykset ja te omasta näkökulmasta annoitte tietenkin aivan oikeat vastaukset. Tämä ei kuitenkaan tyydytä meitä ja jos nyt katsomme mikä seuraavaksi on, puhumme eh, kriisinratkaisurahastosta ja mekanismista, niin sitten nämä demokraattisen valvontaan liittyvät eh, ongelmat nousevat jälleen esiin. Nyt meillä oli hyvin mielenkiintoinen mielenkiintoinen visionäärinen keskustelu komission jäsen Bornien kanssa kriisiratkaisuviranomaisista ja niin poispäin. Ja hän aivan henkilökohtaisesti sanoi ilman, että tämä nyt olisi mikään komission ehdotus. Kun kehitetään visioita, niin täytyy vapaasti ajatella. Hän siis sanoi täällä valiokunnassa, että voitaisiin myös ajatella, että otettaisiin pankkien että EVM hoitaisi pankkien kriisinratkaisun tulevaisuudessa. Eli yhdistettäisiin pitkällä tähtäimellä kriisinratkaisurahasto ja mekanismi EVM kanssa. Tämä vaatisi tietenkin hyvin paljon sopimuksen muutoksia ja EVM rakennetta olisi muutettava. ja tiedän, että tänä aamuna te ette voi sanoa mitään joka olisi poliittisen elimen tehtävä, mutta ihan vain teidän tehtävänne näkökulmasta. Näkisittekö tässä mitään esteitä, ongelmia, jos kuljettaisiin tällaista tietä, jota komission jäsen Barnier ehdotti, vai ettekö näe esteitä, koska minä kyllä kovasti sympatisoin tällaista ratkaisua. En ollut tietoinen, että hänellä tällainen näkemys oli kiinnostavaa, mutta olen kyllä kuullut mu- mu- muitakin, että tällainen näkemys on joissakin piirissä olemassa. Henkilökohtainen kantani on se, että en näe mitään synergiaa e, sille, että EVM ottaisi tällaisen roolin, koska rooli, joka meillä nyt on, liittyy erityyppiseen rahoitukseen, IMF-tyyppisiin operaatioihin. Ja meillä on ihan tarpeeksi tuota ihan juuri näinkin. Ja suora pankkien pääomittaminen on hiukan erilaista toimintaa jo, ja meidän pitää silloin tarjota, erilaisia äh, henkilöitä, jotka valvovat todellakin pankkien uudelleenjärjestelyä. Mitä tulee sitten kriisin ratkaisuun, siinä tarvittaisiin myös aivan erilainen toimintamalli joten ei ole minkäänlaista synergiavaikutusta olemassa. Jos ajattelette henkilökohtaista kantaa, niin pitkällä aikavälillä, niin olen sitä mieltä, että pitkällä aikavälillä, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, voin nähdä, että EVM otetaan mukaan sopimuksiin. Tähän menee ehkä noin 10 vuotta, mutta se oli se henkilökohtainen pitkän aikavälin näkemykseni, ja että tarvitsisimme erillisen EU-instituution pankkien kriisinratkaisulle. Tämä täydentäisi todennäköisesti myös pidemmällä aikavälillä erillisiä pankkivalvontatahoja. Kuten tiedätte, EKP on aina ollut sitä mieltä, että eivät juurikaan tätä valvontatehtävää itselleen halua, ja heistä olisi parempi, että olisi edellinen elin EU-tasolla, joka tämän tehtävän hoitaisi, mutta ymmärtävät kyllä, että siellä on lyhyellä aikavälillä mahdollista, siksi he ottavat tämän tehtävän hoidetaankseen nyt, mutta tässä tarvittaisiin EU-toimielimen näille eri tehtäville pitkällä aikavälillä. Uskon, että tämä on lopun ratkaisu myös puolan tätä. Tietysti kysymys kuuluu, miten tästä päästään siihen pisteeseen. Siksi EVM on nyt olemassa ja EC, EKP hoitaa tämän tehtävän, mutta yleisesti ottaen EVM tehtäviin eivät nämä lisätehtävät oikein nyt hyvin sovellu. In terms of getting from here to there. Niin, sitten Ilantelen vastaus tähän, miten tästä pisteestä päästään sinne. Eh, meidän täytyy nyt tehdä mitä pitää tehdä, koska jäseniä on nyt muissa valiokuntakokouksissa. Voimme kuulla myös muita, eli saa myös vielä puheenvuoron. Ensin Teodoros. Kiitos. Minä aion keskittyä Kreikkaan, anteeksi vain. Olen kuullut, että on huomattavaa parantumista ja että kustannukset ovat laskemassa. Mutta päivä sitten suurin euro kreikkalainen vientiyritys siirsi, päätti siirtää toimipaikkansa Kreikasta Belgiaan. Me puhumme yrityksestä, joka, jonka osuus Kreikan viennistä on 15 prosenttia. Samaan aikaan, kun kysyttiin asiasta, he sanoivat, että rahoituskustannukset kreikkalaiselle yritykselle ovat mahdottomat – ovat yli 4 prosenttia yli sen, mitä Saksassa pitää maksaa, siis korkotason osalta. Kysymys kuuluukin. Niin, ja Kreikan vienti ovat itse asiassa pudonneet tämän vuoden ensimmäisen kuukauden aikana myös rahoituksen puutteesta yksityisellä sektorilla. Viime vuonna 2012 hallituksen menot olivat 50 prosenttia BKTstä. Tästä osa oli kuitenkin EVM ja muiden rahaa saman aikaan Kreikan yksityinen eh, se, sektori on kertakaikkisesti katoamassa eh, korkotasoerojen vuoksi. Tämä on hyvin vakava kysymys, koska yritystä ei voi ylläpitää, jos eh, korkoaste on 10 prosenttia. Miten tätä voidaan muuttaa? lähitulevaisuudessa 1,4 miljoonaa ihmistä on työttömänä. Eli 28 prosenttia työvoimasta. Miten he voivat löytää työpaikkoja yksityisellä sektorilla silloin, kun korkotaso on 10 prosenttia? Tämä on minun kysymykseni. I try to be very careful. Yritän olla, varsin, yritän olla varovainen johdannossa, niin kun tein eron edist, tyyksen väellä ja ensimerkki ensi, puhun, puhun ensimerkiksi, joita markkinat seuraavat valpaasti, ja mitä taas sitten väestö tuntee nahoissaan. Ikävä kyllä tässä on tällainen aika ero. Tämä on ihan normaalia, kyllä, ikävä kyllä. Alhais, alhaiset indikaattorit, kilpailukyky, vaihtaa sen pitää ensin parantua, tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ennen kuin hyöty alkaa tuntua. Tämä on valitettavaa, mutta tällainen, tämä on toistunut viimeisen, viimeisten satojen vuosien aikana kaikkialla maailmassa. Tähän on tällainen, liittyy tällainen tuskallinen aikaero. Ja Kreikassa tämä on erityisen tuskallinen tilanne, koska Kreikan alku, lähtökohta oli paljon hankalampi kuin muiden ohjelmamaiden alkukohta, jotka ovat hyötyneet tässä rahoituksesta. Kreikan tilanne on todellakin kaikista pahin ja tämän takia sopeutuminen on paljon vaikeampaa, se vie enemmän aikaa tekee kipeämpää. Varhaiset indikaattorit todellakin ovat parantuneet huomattavasti. Kilpailukyky on parantunut. Hinnat alkavat laskea, eivät vielä tarpeeksi. Nekin seuraavat tätä aikaeroa johtuen talouden joustosta. Se ei ole niin hyvä kuin esimerkiksi Irlannin tilanne tämän takia, parannukset työn yksikköhinnoissa näkyvät paljon hitaammin, mutta tämä on kuitenkin alkamassa. Finanssipoliittiset sopeutukset ovat olleet dramaattisen suuria ja vahvoja ja suhdanne muutokset myös. Tämä kaikki aiheuttaa tämän tuskan leikkaukset julkisissa palveluissa ja tämä näkyy myös korkeampana verotuksena, mutta edistys finanssipoliittisena vakauttamisena on olemassa ja sen täytyykin olla tiukkaa, koska vaje 2008-2009 oli 50 prosenttia BKT, joten leikkaus tarvitaan, joten rahoitusolosuhteet maassa ovat kovat, hankalat, koska ei ole tarpeeksi luottamusta vielä yksityisellä rahoituksella. Minä toivon, että tässä auttaa se, että tärkeä osa ohjelmaa on, että hallitus maksaa monille yrityksille tai avustaa niitä. Tätä tarvitaan käyttöpääomana, ne voivat ottaa tätä kautta lainaa, joten oikean kul- suuntaan kuljetaan, mutta Kreikka on kyllä tämä kaikkein hankalin tapaus. Toisella vuosina jotakin vakauttamista oli olemassa, mutta ei tämä vielä tarkoita sitä, että ihmiset tuntuu yhtään paremmalta. Myös kyllä voidaan varmasti sanoa, että ilman, että oltaisiin rahoitettu ER VVstä ja IMFstä sopeutuminen olisi vieläkin kovempaa, koska kun rahoitetaan näistä lähteistä, tämä tarkoittaa sitä, että välttämättömät sopeutukset ovat välttämättä, niitä voidaan välttää, välttää, mutta sitä voidaan laajentaa eri vuosille. Muuten tämä olisi tapahtunut välittömästi ja tämä olisi todellakin ollut vielä pahempi tilanne. But my real question is... Todellinen kysymykseni oli kuitenkin, mm, miksi on tämä epätasapaino tässä sopeutuksessa valtion sektorin ja yksityissektorin välillä, koska tällä hetkellä kaikki työttömät, 99 prosenttia työttömistä tulee yksityisen sektorilta. Miksi tämä epätasapaino? Me toivomme, että saisimme nyt yksityisen sektorin liikkeelle tässä. I think many of the reforms that are monet uudistuksista, jotka liittyvät sopeutumisohjelmiin, joita Troika joka valvoo, johtaa tilanteeseen, että yksityissektorilla on paremmin mm, tilaa kehittyä. Julkinen sektori on kutistumassa Kreikassa ja kun sääntelyä puretaan, niin yksityinen sektori pystyy kehittämään työpaikkoja ja kasvamaan. Kaikki nämä ongelmat, jotka kuvasitte aivan oikein, niin mielestäni on hyvin rohkaisevaa, että OECD vuosi julkaisussaan uudistuksista kaikissa jäsenvaltioissa, niin tiedätte, että kaikki teollisuusmaat ovat OECDssä mukana, niin Kreikka Kreikka on siellä listan huipulla. Kreikassa tapahtuu enemmän uudistuksia kuin missään muussa OECD-maassa. Tämä on rohkaisevaa, koska tämä kertoo minulle, että edistystä tulee tapahtumaan, mutta me myös tiedämme, että rakennemuutokset ja mm, valtiontalouden sopeuttaminen on taakka kansalaisille. Ja koska tilanne oli niin huono neljä vuotta sitten, niin äh, tämä on hyvin tiukka tilanne, mutta äh, uudistukset todellakin ovat tapahtumassa, näin OECD sanoo. On pahoillani, että Clara Clinton on lähtenyt, koska meillä pitkä keskustelu Vilnassa. Hän aina epäilee näiden uudistusten toteutumista, mutta ne todellakin toteutuvat ja toivon, että Kreikan kansa on riittävän kärsivällinen ja pystyy odottamaan hyviä tuloksia. Sorry, you've had to wait. Niin, Elisa, pyydän anteeksi, että joudut odottamaan näin kauan. Uh, I'd like to go... Kiitoksia. Haluaisin vielä puhunut englantia. Haluaisin palata ehdollisuuteen, missä Mari voidaan pääomittaa pankkeja. Ymmärrän kyllä vastauksen, että tämä on prosessi, johon tarvitaan paljon yksityissektorin osallistumista Beilin toimintaa ja sitten prosessoista olette valmis lopulta pääomittamaan pankkeja, mutta nyt tämä on oikea hetki silloin, kun tämä kriisinratkaisu epäonnistuu. Jos niin viittaisin siihen, mitä herra Antolin Sanchez sanoi, jos väität, että et voi, tar- et voi, voi toimia, koska tarvitaan perussopimuksen muutos, niin milloin ja kuinka EVM voi osallistua pääomittamiseen? onko se kriisinratkaisurahaston kanssa vai yhteistyössä sen kanssa ja, ja liittyykö tämä samaan ehdollisuus? joten en nyt oikein näe missä vaiheessa ja kuinka se jotenkin on yhteydessä kriisiratkaisurahastoon. Tämä on kysymyksen. Sitten toinen kysymys. Jos nyt on yhteinen valvontamekanismi olemassa ja valmiina, niin olen ymmärtänyt olevan niin, että tämä mahdollistaa sen, että EVM voisi puuttua ilman, että hallitukset antavat takuun siitä maasta, jossa kyseinen pankki sijaitsee, koska nyt teillä on yksi valvojamekanismi, häntä pitäisi nyt voida uskoa ja luottaa siihen. Mutta sitten kun esin tämän kysymyksen, ymmärsin teidän vastauksestanne sen, että hallitusten vieläkin täytyy olla tässä taustalla takaajina tai jonkinlaisena lainan takaajana. Voitteko selittää tätä asiaa? Yes, on your first point. Ensimmäisestä kysymyksestänne ensin. Kaikkia yksityiskohtia ei vielä tiedetä. Tämän takia euroryhmän ministerit päättivät olla viemästä loppuun pankkien pääomittamissuuntaviivosta ennen kuin äh, tämä ratkaisun väline on saatu aikaan. Me emme halua kilpailua, joten me odotamme nyt äh, ratkaisua asialle. Jonkun verran ajatellaan niin, että hallitukset joutuisivat osallistumaan – ja tekemään pankit maksukykyisten EVM, jos tämä pääomitusvaihe lopultakin hyvätään, se ei pelastaisi maksukyvyttömiä pankkeja, joten minimikynnys olisi 4,5 prosenttia. Tämä pääomittaminen täytyy saada aikaan muilla keinoin ennen kuin EVM tulee. Se antaisi sitten tästä eteenpäin pääomaa, se on minimisuhde. suhde tai jopa 9 prosenttia, mitä sitten vaaditaankin. Tämä, tässä on myös tätä työjakoa jo olemassa pääkohdittain, mutta kuitenkin yksityiskohdat täytyy vielä laatia, mikä haluaa mitään tällaista kilpailua, se olisi mahdotontakin, koska tämä on, tässä on kyseessä julkisen, julkiset rahat, joten tämä on yksi kysymys, jota käsitellään seuraavina kuukausina. Mutta toinen kysymyksenne suorasta pankkien pääomittamisvälineestä, jos se tulee käyttöön, niin mitään hallitusten takeita tähän ei liity. Jos tämä se viimeisen käden, viime käden lainoittaisi, suuntaisi jollekin tietylle pankille, eikä mitään takeita vaadittaisi kyseiseltä hallitukselta maassa, jossa pankki toimii, koska tämän alkuperä taustalla on se, että rikottaisiin yhteys pankkien ja valtionvelan välillä ja siksi tämä hallitusten takuu ei tätä tulosta kyllä saisi aikaan. My second uh, question is about... Uh, Toinen kysymykseni liittyy tilanteeseen uh, näissä maissa, jotka ovat vaikeuksissa. Ja olen vähemmän optimistinen kuin te, mutta olin hyvin iloinen kuullessani optimismianne, joten voinko siitä, mitä te sanotte, johtaa sen, että Portugalissa ei tarvita toista pelastuspakettia ja että Portugali voi seurata samaa linjaa ja neuvota jonkinlaisen valmiuslinjan seuraava siirtymävaihetta varten, jotta se pääsee ulos tilanteesta. Ja sitten suhteet teidän vaatimustenne välillä tai rahastoa varten ja teidän mm, me, työmenetelmänne Troikan kanssa. Keskustelette koskaan Troikan kanssa, voitaisinko suosituksia parantaa, miksi ne eivät ole toimineet silloin, kun tulokset ovat erilaiset kuin mitä odotettiin. Miten te teette yhteistyötä Troikan kanssa? I hope. Minä toivon, että se mitä te pidätte minun optimisminani on realismia. Ja että äh, tämä todellakin tulee toimimaan ja ajattelen näitä varhaisia indikaattoreita, että myös Portugalin osalta olisi nähtävissä edistystä. Prosessi ei ole vielä tullut loppuun, kriisi ei todellakaan ole vielä ohitse. Ihmiset eivät näe tätä mm, edistystä, mutta äh, nyt kuitenkin äh, tämä kaupunki, nyt Portugalin ensimmäisessä historiassa on kaupassa ylijäämää ja sen vaihtaisen vaje on kadonnut, joten siis nyt kun me katsomme mitä tapahtumaan ensi vuoden puolen mennessä, kun nykyohjelma päättyy, minun on varhaista sanoa, mitä silloin tapahtuu, en tiedä, se riippuu siitä, mitä Portugalin sisällä tapahtuu, mutta se riippuu myös siitä, mitä Portugalin ulkopuolella tapahtuu. Jos naapurimaat ovat menestyksekkäitä ja maailmankauppa kasvaa, tilanne on hyvin toisennäköinen kuin jos on äh, ongelmia maailmantaloudessa. Osittain asia on siis Portugalin hallituksen hallinnassa, jota voidaan vain rohkaista jatkamaan uudistuksia, mutta myös äh, Portugalin hallituksen valvomattomissa koska niin, että kukaan todellakaan ei voi täsmällisesti sanoa, mitä ensi vuonna tapahtuu. Jos joku niin tekee, se ei ole todellakaan vakavaa. Jos tarpeen on, eri välineitä on olemassa, mutta on järkevää odottaa. Suhteet Troikkaan. Te tiedätte, että Troikka vastaa siitä, että neuvotellaan ehdoista näiden maiden kanssa. Aina hallitukset ja väestöasian näkevät. Kysymys on täsmällisistä toimenpiteistä. Me emme ole vastuussa siitä. Me olemme seuraamassa, mitä tapahtuu, kun ne pystymme selvittämään, pystymmekö antamaan rahoituksen vai en ja missä vaiheessa meidän täytyisi tietää kaikki yksityiskohdat, mutta emme tiedä yksityiskohtia siitä, miten päätetään sopeuttamistiestä ja minkälaiset rakenteelliset uudistukset ovat tärkeämpiä kuin muut. Meillä voi olla mielipide joskus ja olemme mukana usein, kun puhutaan pankkikysymyksistä, koska meillä on tiettyä asiantuntemusta niistä, mutta itse ehdot ovat Troikan vastuulla. Right. Uh, we've now got enough people to fill sitten on vielä muita puhuja, minä itse Sven ja Ani, joten ei tarvita muita puhuja. Minulla on ihan lyhyt kysymys. Te mainitsitte johdannossanne, että Irlanti esimerkiksi on päässyt uudestaan joukkolainan markkinoille 4 prosentin korolla. Se onkin ihan kohtuullista. Tämä on siis tavallaan halvempaa Irlannille kuin mitä hän maksaa ERVV-lainoista. Mikä suhde on eri korkojen välillä, joita maksetaan? Mikä on taustalla ja onko tässä jotain rankaisuelementtiä mukana ja kenellä on no, parhaat olosuhteet? Ja sopetushan on ollut paljon ollut tässä ei käsittääkseni pitänyt enää olla mitään rankaisuelementtiä. E Näin todellakin on. Kun ERVV perustettiin kolme ja puoli vuotta sitten, niin aluksi oli tällainen palkkio, jonka tarkoituksena oli ähm, äh, vähentää innostusta ERVVn käyttöön, mutta tästä sitten luovuttiin, koska velkojen kestävyys oli tärkeintä. Tämän euroryhmä huomasi ja mitä alhaisempi korkotaso, niin sitä nopeammin velkakestävyys voidaan saavuttaa. Eli se, mitä me vaadimme eh, eh, edunsaajavaltioilta riippuu hyvin paljon rahoituksen kustannuksista ja sitten tähän lisätään pieni hallinnollinen kustannus, mutta tämä eh, eroi koska me haemme pääomamme markkinoilta, joten vähän aikaa meillä tänä vuonna oli negatiivinen korko, taso, joten kaikki valtiot hyötyivät tästä. Kaikki nämä määrärahat menevät yhteen kassaan ja sitten me joka päivä laskemme keskivertokustannusasteen. Se on nyt 1,5 prosenttia. Kun korkotaso nousee, niin tämäkin nousee hiukan, mutta tämä on huomattavasti alhaisempi kuin Irlannin rahoit rahoituskustannukset, jos katsotaan kymmenen vuoden valtion joukkovelkakirjoja. Meidän rahoituksemme on siis vielä varsin hyvää rahoitusta Iranilla vielä parempaa Kreikalle ja Portugalille esimerkiksi. IMF taas vaatii 3,5 prosenttia meidän. Me olemme siis halvempia, maturiteettimme on pidempi, joten hyöty lainaaville maille on var- kunnollinen that result. Niin, muistaakseni kyllä hiukan painosti, että päästiin tähän tulokseen. Me emme pitäneet näistä rankaisuelementeistä. Sitten Sven. Vielen Dank, äh, Sharon. Ich... Kiitoksia, Sharon. Minulla on vielä äh, kysymys Sarah Regling liittyen velkojen kestävyyteen. Kun nyt katsotaan Kreikkaa, mutta myös muita ohjelmia, niin voi sitten kysymyksen, miten tämä konsepti toteutetaan. Kiilin maailmantalousinstituutti laskee velkaparometrilla, että Kreikka, kun se palaa kahden prosentin kasvuun, tarvitsee 14 prosentin ylijäämän BKTstä, jos se nousee 14 prosentin kasvu, mikä on varsin epätodennäköistä, niin silloin se vielä tarvitsisi yli 10 eh, prosentin ylijäämän BKTstä. Yli 5 prosenttia BKTstä ei ole koskaan eh, aikaisemmin pitkään aikaan saavutettu, varsinkaan länsimaissa, eh, joten eikö tässä nyt rikota tätä velkojen kestävyysperiaatetta? Sehän löytyy myös teidän säännöistänne. Ja mitä seurauksia tällä on? Mitä seurauksia tällä on, kun lainoja annetaan? Mitä seurauksia tällä on, kun käytännössä toteutetaan tätä velkojen kestävyyttä? niin, että tällainen ikään kuin konkurssin lykkääminen vaikeutuu ja mitä vaik- tämä vaikuttaa ohjelmien sisältöön. Eihän Kreikassa voida säästää enempään. Velkojen leikkaamisesta on ollut keskusteltu, mutta vieläkin eräs vai vaihtoehto on nimittäin omaisuuden verottaminen niin, että valtio verottaisi korkea yksityisomistusta omaisuutta – mitä mieltä olette tästä kolmannesta vaihtoehdosta kriisimaissa? Um, concept and how to manage miten saavutetaan velkakestävyys, sehän on vaikea käsite. Älyllisesti, taloudellisesti hankala asia, koska helppoja vastauksia tähän ei ole osittain sen takia, että on paljon epävarmuustekijöitä. Annan itse yhden esimerkin. On, on kahden tai kasvu, sillä on eroa, eikä me, emmekä me oikeastaan tiedä, minkälaisia kasvusenteja näissä maissa saadaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Joskus meidän on vaikea ennakoida, mitä tulee tapahtumaan ensi vuonnakaan, joten ei kyllä varmuutta juurikaan, varmuudella ei voida ennakoida kymmenen vuoden ajan tapahtumia, mutta näin kuitenkin pitää yrittää tehdä. En kyllä kutsuisi tätä miksikään konkurssin pitkittämiseksi. Tätä kyllä Saksassa on välätelty, mutta toivottavasti ette ala käyttämään tällaista sanastoa. Tätä ei saisi sekoittaa tätä natur- tämän naturalistisen väärän johtopäätöksen kanssa olisin hyvin varovainen. It's not um, bankruptcy progress. Niin, Tämä ei ole mitään varikon pitkittämistä kuitenkaan mielestäni. Kuten sanoin, tämä on vaikeaa, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että kukaan ei voi varmuudella tätä ennakoida. IMF ja mekin teemme skenaarioita velan kestävyydestä. Tämä on yksi erittäin tärkeä kohta, jota usein ei huomata. Myös tässä Kiilin talousinstituutissa on kuitenkin suuri ero siinä, onko velan taso 120 suhteessa BKT, tämä on usein maiden tavoitteena, jotta kymmenen vuoden päästä ne velka ei olisi yli 120 BKT. Sitten tässä ohitaan kuitenkin kysymys, millä korolla tätä kaikkea rahoitetaan, niin mehän juuri puhuimme koroista, mitä tulee meidän lainanantomme. Tietenkin on valtava ero siinä, jos Kreikan kaltainen maa esimerkiksi joutuu rahoittamaan velkaansa markkinakorroin, Tällä hetkellä 0,8 prosentissa, mutta aikanaan ehkä päästään 6 prosenttiin. Tai jos se rahoittaa yllä ja puolella tai kahdella prosentilla, jonka he maksavat meille. Ja me rahoitamme 30 vuoden ajan. Tässä on valtava ero. Voi rahoittaa tietenkin paljon korkeampaankin velkatasoa, jos korot ovat näin alhaisella tasolla, niin hän Japanin on, on voinut osoittaa. Joten tavallaan se, mitä Kreikalle teemme, on vähän niin kuin samanlaiset ehdot kuin Japanilla on. Ja tällä tasolla näin pitkällä aikavälillä, paljon pidempi aikaväli kuin IMF-rahoituksessa ikinä esimerkiksi, niin tällainen velan kestävyys kyllä voidaan saavuttaa. Mutta myönnän, tämä on hankala kysymys. Ei ole yhtä metodologiaa, joka voi väittää, että se on ainoa oikea tapa toimia. Kukaan ei voi sanoa, tarvit, täytyykö Kreikan saavuttaa 120 prosentin BKT-tason suhteessa BKT vuoteen 20 mennessä. Ja jos tämän alle päästään, päästään markkinoille. Kukaan ei voi tällaista, tällaista varmuudella esittää. Ei ole mitään metodologiaa, joka tällaisen takaisin, mutta täytyy kuitenkin tarkastella olosuhteita, mikä todellakin auttaa maita jotka lainaavat IMFltä, on, on että maturitit ovat pitkiä ja korot alhaisia, ja tämä antaa vakuutuksen varmuuden siitä, että tarvittaviin uudistuksiin niiden pitäisi pystyä saada aikaan velan kest, velka kestävälle pohjalla tietyissä aikarajoissa. Podimata. Vielä Anni Podimata. Aaron, Kiitos Sharon. Saanko minun palata hiukan kiireellisempiin kysymyksiin. Aluksi haluaisin korostaa sitä, että me todella pidämme niitä lainausehtoja arvossa, jotka EVM on antanut Kreikalle. Palaisin siihen, mitä kollega Skilakakis kysyi. Te korostitte sitä, että tärkein haaste Kreikalle tällä hetkellä on saavuttaa uudelleen kilpailukykyä. Aivan oikein korostitte sitä, että on parannusta, jota valitettavasti kuitenkaan tällä hetkellä kansalaiset eivät voi nähdä, koska vielä kaikki vie aikaa, rakennustukset eivät aikaa siinä mielessä, että niissä nähtävät hyödyt voitaisiin nähdä ja että lähtöpiste Kreikan osalta oli kaikkein vaikein. Siitä huolimatta kysymys ei ole siitä, milloin me pystymme varmistamaan parannuksia, jotka kansalaiset näkevät. Minusta kysymys on, miten me pystymme välttämään sen, että tilanne edelleen pahenee. Ja sopivan raho- tarpeellisen rahoituksen puute yksityisen sektorin osalta merkitsee sitä, että muutamat tärkeät kreikkalaiset yritykset jättävät maan ja siirtävät toimipaikkansa ulkomaille, koska ei löydy rahoitusta tai ei löydy rahoitusta, jonka korkotaso olisi normaali. Tämä merkitsee sitä, että on olemassa vaara siitä, että tilanne huononee. Asia, jonka kollegani mainitsi, tämä yritys, jonka kollegani mainitsi, se kattaa 15 prosenttia Kreikan viennistä. Meidän pitää parantaa kilpailukykyä, meidän täytyy vahvistaa vientisektoria, mutta yritykset eivät pysty löytämään asianmukaista rahoitusta. Tämä on noidan kehä, joka mahdollisesti luo pahemman tilanteen kuin jossa tällä hetkellä olemme. No, the problem you describe is a real one. Ei, tämä ongelma, jonka kuvailitte, on todellinen. Tunnen sen. Tässä on kaksi tärkeää elementtiä Kreikan sopeutumisohjelmassa, josta sovittiin Troikan kanssa, jotka yrittävät käsitellä tätä. Yksi on se, että uudelleen järjesteltäisiin ja pääomitettaisiin Kreikan pankkeja. Me olemme tätä työtä tekemässä, äh, mitä tulee RVVn äh, maksuista Kreikan hallitukselle 50 miljardia. Tästä on korvamerkitty Kreikan pankeille. Se on laina Kreikan hallitukselle, se on osa sopeuttamisohjelmaa, mutta raha siirrettiin ERVVlle Ähm, ja tarkoituksena oli uudelleen pääomittaa näitä niin, että ne voivat olla äm, taas välikäsiä taloudessa. Ja tämä on erittäin tärkeää, jotta päästään normaalimpaan tilanteeseen Kreikan taloudessa. Toinen elementti on se, että osana tätä sopeuttamisohjelmaa Kreikan hallitus on valmis maksamaan takaut myöhästyneitä maksuja. Ne ovat ongelma taloudessa, koska yritykset eivät saa rahojaan ja silloin niitä tuottaa lainaa, että se tekee elämästä vaikeaa. Kreikan hallitus on ryhtynyt maksamaan, se on maksanut nyt jo useita myöhästyneitä maksuja tänä vuonna. Tämän tulisi auttaa Kreikan taloutta ja jos tämä trendi jatkuu, niin tämä toivottavasti tuo paljon helpotusta yrityksille, jotka tarjosivat palveluja ja joilla on vaateita Kreikan hallitukselle. Eli nämä kaksi asiaa, eli että Kreikan pankit voivat taas antaa lainoja ja Kreikan hallitus maksaa erääntyneitä maksuja, niin tämä pitäisi helpottaa Kreikan taloutta. Useful and... Kiitoksia. Tämä oli hyödyllinen keskustelu ja todellakin Toivottavasti vierailun tänne tulevat pysyviksi ja säännölliseksi niin, että voimme ottaa sen huomioon aikataulussammekin, koska EVM varmasti jatkossakin tulee olemaan erittäin tärkeässä tehtävässä ja roolissa, mitä tulee euroalueen vakauteen ja europankkien vakauteen vielä jonkun aikaakin. Kiitoksia. Nähdään iltapäivän kokouksessa.